Dear colleagues, um... Hyvät kollegat, haluan toivottaa komissari ehdokas Julian Kingin tämän valiokunnan kuulemistilaisuuteen. Esitän muutaman johdannonomaisen huomion ennen kuin aloitamme. Alamme kuunnella Sir Julianin puhetta, jonka jälkeen jäsenet voivat esittää kysymyksiä. Ensinnäkin menettelytavasta 118 ja liitteen 20 Kuusi mukaisesti työjärjestyksessä parlamentti arvioi komissaari ehdokasta hänen yleisen pätevyytensä, Eurooppa-sitoutuneisuutensa ja riippumattomuutensa kannalta. Ja hänen on myös osoitettava tuntemusta omasta asiastaan ja kommunikaatiotietoja. Parlamenttihan on jo esittänyt komissaariehdokkaalle valmistelu kysymysluettelon Meillä on ensinnäkin kysymyksiä valiokuntien puheenjohtajilta ja sitten joukko kysymyksiä tältä valiokunnalta. Komissaariehdokas on vastannut jo kirjallisesti näihin kysymyksiin ja vastaukset on lähetetty kaikilla kielillä jäsenille. Teillä on vastaukset. Tiedotusvälineetkin ovat vastaanottaneet nämä vastaukset ja rohkaisen teitä kaikkia lukemaan ne, jos ette ole vielä niin tehneet. Itse tämän keskustelun rakenteesta keskustelu strukturoidaan seuraavalla tavalla. Komissariehdokasta pyydetään esittämään suullisesti johdantolausunto, joka saa olla maksimissaan 15 minuutin pituinen. Sen jälkeen meillä on 45 kysymystä ja vastausta. Jokainen kysymys rupeamaan kestää kolme minuuttia ja yksi minuutti kysymykselle, kaksi vastaukselle ja ulkoasianvaliokunnan Brokin suostumuksella yhden kysymyksen esittää AFETin varapuheenjohtaja Pasku. Ensimmäisen, ensimmäisen kyselykierroksen kysymykset esittävät komi- poliittisten ryhmien edustajat ja sen jälkeen teillä komissaarilla on viisi minuuttia vastata kysymyksiin ja tehdä johtopäätökset. Muistakaa, että puheaikoja täytyy kunnioittaa. Muussa tapauksessa viimeisillä puhujilla ei enää ole aikaa esittää kysymyksiä. Ihmiset ovat tietysti, jos ihmiset ovat kurinalaisia, eivät esitä liian pitkiä kysymyksiä, niin meillä on ehkä mahdollisuus jopa esittää lisäkysymyksiä. Mutta niin, jos te siis pidätte kiinni puheenajoista, niin tämä on mahdollista. Kaikki tulkataan 23 kielelle, voitte käyttää omaa kieltänne, mutta muistakaa, että kaikki mitä sanotte tullaan tulkkaamaan, joten älkää puhuko liian nopeasti. Tämä esitetään myös livenä suora, <clears throat> suorana Euroopan parlamentin internetsivustolla ja se voidaan jälkikäteenkin sieltä kuunnella. Mehän olemme tottuneet istumaan tässä salissa, mutta komissaari ehdokas ei ole täällä aiemmin ollut, joten kun käytätte puheenvuoron, niin nostakaa myös kätenne, jotta komissaari ehdokas näkee, kuka esittää kysymyksen. Ja haluaisin myös äh, muille, siis tämä on myös muille hyvä asia. Ja sitten vielä pari asiaa ennen kuin annan puheenvuoron komissaari ehdokkaalle. Haluaisin korostaa kahta seikkaa, jotka liittyvät hänen vastuualueisiinsa ja vastuuvelvollisuuteensa. Tehän näitte sen tehtävä kirjeen, jonka Juncker esi- lähetti Kingille. Hän sanoi, että hän haluaa, että että turvallisuusasioista vastaava kysymys, toi, komissaari toimii varapuheenjohtajan, komission varapuheenjohtajan alaisuudessa ja ohjauksessa varapuheenjohtajan, joka on vastuussa maahanmuutto- ja kansalaisuusasioista. Ja hän lisäsi myös, että hän, hän loisi, että uusi komissaari tukee maahanmuutto- ja kansalaisuusasioista vastuussa olevaa komissaaria eri tehtävissä. Ja haluaisimmekin nyt tässä istunnossa kuulla, mitkä Sir Julianin prioriteetit ovat Hänhän vastasi jo osittain kirjallisissa vastauksissa näihin kysymyksiin, mutta tietysti meitä kiinnostavat erityisesti hänen vastuuvelvollisuuteensa liittyvät asiat. Toiseksi olemme kuulleet, että edustaminen Euroopan parlamentissa ja neuvostossa sellaisissa asioissa, jotka liittyvät turvallisuusunioniin, niin nehän kuuluvat komissaarille, joka on vastuussa maahanmuutto, kansalaisuus ja sisäasioista, ellei tästä muuta sovita Äh, ensimmäisen varapuheenjohtajan ja komissaarin toimista. Äh, toivottavasti Sir Julian äh, valottaa hiukan sitä, miten tämä saattaisi toimia käytännössä niin, että saamme kuulla hänen aikeistaan ja vastuuvelvollisuudestaan, hänen tilivelvollisuutensa tälle valiokunnalle on meille äärimmäisen tärkeä asia. Varmasti olette jo lukeneet kaikki nämä kirjalliset vastaukset, joten olkaa hyvät ja esittäkää sellaisia kysymyksiä, jotka avittavat meitä eteenpäin. Ja jatkossa tietysti Julian Kingin on valmis käymään strukturoitua vuoropuhelua tämän valiokunnan jäsenten kanssa joko ad hoc pohjalta tai strukturoidummin. Nyt annan puheenvuoron Sir Julianille, olkaa hyvä. Merci, monsieur le président. Kiitoksia puheenjohtaja, hyvät naiset ja herrat, hyvät tulkit. Kiitos, että olen saanut tulla tänne tänä iltana. Jos joku olisi sanonut minulle muutama kuukausi sitten, että istuisin täällä teidän kanssanne, niin en olisi häntä uskonut. Me elämme hyvin erityisessä tilanteesta ja minulla on ollut kunnia tulla Britannian hallituksen nimittämäksi ja puheenjohtaja Juncker on vahvistanut, halunnut vahvistaa komissiota luomalla tämän turvallisuusasioista vastaavan komissaarin viran. Toki jotkut voisivat olla sitä mieltä, miten sellaisen maan edustaja, joka on juuri päättänyt lähteä pois Euroopan unionista, voi saada näin tärkeän viran. Mutta uskon, että minä voin tuoda todellista lisäarvoa tällaisella alalla, joka on kansalaisten silmissä hyvinkin etusijalla. Minulla on konkreettista kokemusta turvallisuusalalta. olen ollut sekä kentällä Irlannissa, Pohjois-Irlannissa ja vähän aikaa sitten Ranskassa, nimittäin kaksi kuukautta sitten 15. heinäkuuta aamulla olin Nitsassa ja näin omin silmin, millaiset musertavat seuraukset edellisillan terroristi-iskulla, terrori-iskulla oli niin paljon kuolleita, loukkaantuneita. Ja tämä isku myös traumatisoi koko Euroopan. Jälleen kerran tulin tietoiseksi siitä, mikä on terrorismin inhimillinen hinta. Olen omistautunut koko elämäni aikana Euroopan asialle. Minulla on ollut virkoja Brysselissä, neuvostossa ja myös kabinettipäällikkönä komissiossa. Silloin kun olin Ranskassa suurlähettineenä, puolustin kovasti Britannian hallituksen kantaa kansanäänestyksen suhteen. Itse olen ollut aina hyvin ylpeä siitä, että olen britti, mutta ylpeä myös siitä, että olen eurooppalainen, enkä näe näiden kahden asian välillä minkäänlaista ristiriitaa mutta 23.6. Äh, enemmistö äh, Britannian kansalaisista päätti jättää Euroopan unionin, niin tuota päätöstä meidän on kunnioitettava. Mutta jotta mitään sijaa epäilyksille ei jäisi, haluan sanoa hyvin selkeästi, että jos minusta tulee turvallisuusasioista vastaava komission jäsen, aion tehdä työni niin hyvin kuin mahdollista Euroopan yleisen eh, intressin kannalta ja nimenomaan ja ainoastaan yleistä Eurooppa-intressiä ajatellen. Puolueettomuus, sitoutuneisuus Euroopan asiaan, yleinen pätevyys ja riippumattomuuteni ovat taatut. Ja jos minusta tulee komissaari, niin tulen ottamaan kaiken vastuun tästä. 11. syyskuuta terrori-iskuista on nyt 15 vuotta. Kun ajattelemme tällaisia uhkia ja reaktioitamme niihin, niin ö, ajattelutapamme on muuttunut. Jotkut voisivat sanoa, että terrorismi ja järjestäytynyt rikollisuus yhä uhkaavat meidän arvojamme ja elämäntapaamme, ehkä enemmän kuin koskaan aikaisemmin. Madridin pommiiskujen jälkeen 2004 kymmeniä terrori-iskuja on tehty, 14 pelkästään viime vuonna ja 600 kuolon uhria on tullut. Monet useimmat näistä olivat hyvin suunniteltuja, koordinoituja ja ryhmien tekemiä. Toiset sitten on tehty pelkällä puukolla. Mone, suurin osa näistä terroristeista oli ikään kuin kotimaisia, mutta jotkut olivat kotimaahan palanneita taistelijoita, jotkut olivat jo olleet valvonnan alaisia ja toiset olivat ainoastaan pikkurikollisina viranomaisten vanhoja tuttuja. Jotkut olivat sympatisoineet terroristeja jo pitkään, toiset olivat radikalisoituneet hyvinkin nopeasti. Jotkut näistä iskuista kohdistuivat herkiksi tiedettyihin kohteisiin ja toiset olivat täysin yllätyksellisiä. Järjestäytyneet rikolliset ovat kehittäneet uusia tapoja operoida rajat ylittävästi ja kyberrikollisuus kasvaa päivä päivältä ja muuttuu pahemmaksi. Tässä on ilman muuta eurooppalainen ulottuvuus. Ajatellaanpa viime marraskuun Pariisin terroriiskujen Ne suunniteltiin Syyriassa. Jotkut syytösten, mm, syytetyt terroristit matkustivat väärillä passeilla. Sitten he asuivat Belgiassa, missä he saivat salakuljetettuja aseita EU-sta ja Balkanilta salakuljetettuja aseita ja matkustivat Ranskaan noin päivää ennen noita iskuja, koska kyseessä ovat monikansalliset toimitusketjut. Ainut tapa taistella terrorismia vastaan on se, että työskentelemme yhdessä tällä hetkellä jäsenmaiden turvallisuus on kaikkien turvallisuutta ja sopimuksen artikla 4 on tässä, puhuu selvin sanoin. Kansallinen turvallisuus on jäsenmaiden vastuulla, mutta, ka, ka, mutta ne eivät kuitenkaan voi taistella kansainvälisiä rajat ylittäviä uhkia vastaan yksin. Siksi tätä virkaa tarvitaan nyt, jotta voimme taistella näitä uhkia vastaan. Niitä ihmisiä vastaan, jotka uhkaavat meidän perusoikeuksiamme, joiden puolesta olemme taistelleet ja jotka ovat olleet suuri saavutus. Myös kansalaiset eurobarometrin mukaan ovat sitä mieltä, 82 prosenttia vastaajista oli sitä mieltä, että EU pitäisi taistella voimakkaammin terrorismia vastaan. Niinpä puheenjohtaja Juncker onkin ehdottanut task forcein perustamista tähän rooliin. <clears throat> Tarvitsemme myös mahdollisimman suurta koordinaatiota ja ryhmätyötä jäsenmaiden välillä ja erityisesti parlamentin kanssa, erityisesti tämän valiokunnan kanssa. Tiedän, kuinka intohimoisesti tämä valiokunta suhtautuu turvallisuusasioihin ja se energia ja sitoutuneisuus, joka teillä on, näkyy monina lukuisina ehdotuksina. Nyt meidän täytyy vielä lisätä ponnistuksiamme, jotta saamme kansalaisten kunnioituksen ja parannamme turvallisuutta. Meidän täytyy luoda tehokas ja kestävä turvallisuusunioni. Tehokkuus tarkoittaa sitä, että meidän täytyy fokusoida nimenomaan täytäntöönpanoon siihen, että sovittuja sääntöjä toteutetaan, helpotetaan sitä, että kansalliset viranomaiset voivat identifioida esteitä, eh, täytäntöönpanon esteitä ja tarttua niihin yhdessä ja varmistaa, että kaikki säännöt eh, toimivat eh, tarkoituksen mukaisesti ja että olemassa olevia järjestelmiä käytetään tehokkaasti. Jäsenmaiden täytyy voida luottaa komissioon niin, että se auttaa niitä aina kun se on tarpeellista, eikä meidän pidä säikähtää sitä, että täytäntöön panemme jopa rangaistuksia. Kestävyys taas tarkoittaa sitä, että pitää olla kattava EU-reaktio, sellainen, joka perustuu yhteiseen turvallisuusviitekehykseen, jossa kaikki politiikat ovat perusteellisesti pohdittuja ja pohjautuvat todisteisiin. Perusoikeudet ovat tämän viitekehyksen ytimessä. Oma kokemukseni Pohjois-Irlannista opetti minulle, että rauha ja suurempi turvallisuus voi toteutua vain silloin, kun se perustuu perusoikeuksien kunnioittamiseen. Siellä pitkä terrorismin vastainen taistelu edistyi silloin, kun ihmiset uskoivat, että heidän perusoikeutensa otettiin vakavasti. Siksi olenkin täysin sitoutunut perusoikeuskirjaan. Meidän täytyy aina toimia oikeusvaltioperiaatteen mukaisesti eh, niin, että turvalausekkeet ja poikkeukset eh, toteutetaan vain silloin, kun ne ovat ehdottoman tarpeellisia. Omat prioriteettini perustuvat komission huhtikuun 2016 tiedonantoon tehokkaasta turvallisuusunionista. Se olkoon tiekarttamme ja meidän täytyy edetä ja pohtia, mitä me voimme te- tehdä voidaksemme ö, vahvistaa te- terrorismin vastaista taistelua ja järjestäytyneen rikollisuuden vastaista taistelua. Ja mitä me voimme tehdä voidaksemme ö, vahvistaa puolustustamme ö, näitä haasteita vastaan. Meidän on saatava aikaan terrorismin vastaisen taistelun direktiivi teidän ja neuvoston kanssa. Haluan tehdä työtä sen hyväksi, että saamme sen valmiiksi tämän vuoden loppuun mennessä. Meidän on myös jatkettava työtä eh, sen puolesta, että terroristien rahoituslähteet ehtyvät. Eh, tulevina kuukausina komissio tulee tekemään ehdotuksia. Mitä tulee tuliaseisiin, niin suurin haaste on se, että saadaan laiton, laittomat aseet kuriin. Myös virastojen rooli on hyvin tärkeä ja niiden täytyy tukea kansallisia viranomaisia. Aina tulen korostamaan Europolin roolia ja meidän pitäisi nyt käyttää hyväksi niitä mahdollisuuksia, joita sen uusi lainsäädännöllinen kehys mahdollistaa. Euroopan terrorismin vastainen keskus on tässä tärkeä ja myös Euroopan kyberrikollisuuskeskus. Ähm, Näitä on vahvistettava ja tuettava niin, että neistä tulee äh, äh, tärkeitä, niistä tulee keskeisiä toimijoita Europolin ja Eurojustin tuella. Meidän täytyy myös pystyä tarttumaan radikalisaation haasteeseen meidän täytyy aloittaa työmme sieltä, eh, missä radikalisaatio ei vielä ole tapahtunut ja erityisesti kiinnittää huomiota lapsiin ja nuoriin. Eh, Radikalisaatioverkoston eh, ruohonjuuritason lähestymistapa on tässä tärkeä ja on tuottanutkin jo tuloksia. Siinä on päästy estämään esimerkiksi vankiloissa ja kouluissa tapahtuva, tapahtuva radikalisoitamisesta. Meidän täytyy myös kehittää vastanarratiivia työskennelläksemme tällä alueella. Sitten meidän, meidän on myös pystyttävä taistelemaan terroristista propagandaa ja vihapuhetta vastaan internetissä ja meidän täytyy luoda yhteinen foorumi internetteollisuuden kanssa jotta voimme myös saada aikaan sen, että sosiaalisen median tärkeimmät tuottajat voisivat ottaa lisää vastuuta sen sisällöistä. Jäsenmaiden on kuitenkin tehtävä vielä enemmän töitä pannakseen täytäntöön jo olemassa olevat säännöt. Esimerkiksi matkustajaluettelodirektiivi on tärkeä ja sen täytäntöönpano on vielä kesken. Järjestelmä on saatava toimimaan turvallisesti. Meidän on saatava olemassa olevat instrumentit toimimaan, joten meidän on katsottava, miten me jaamme informaatiota yli rajojen. Se on usein hyvin monimutkaista ja fragmentaarista. Ja niinpä meidän on mietittävä, miten voimme olemassa olevaa tietoa käyttää parhaiten EU-tasolla. Meidän on myös varmistettava, että järjestelmimme tulevat tiedot ovat laadukkaita, että ne prosessoidaan oikein ja ne tulevat aina oikeille ihmisille ja tietysti tietosuojaa sääntöjä kunnioittain. Meidän pitäisi IT-järjestelmien korkean tason ryhmää rohkaista etsimään erilaisia vaihtoehtoja. Meidän on myös ulkorajojen turvallisuutta vahvistettava. terroristit ja rikolliset työskentelevät rajat ylittävästi ja avainasemassa ovatkin ulkorajojen tarkastukset ja valvonta. Tässä ETIAS, EUn matkustus- ja tietojärjestelmä luo turvatarkastuksia kolmansien maiden äh, asukkaille, jotka matkustavat EUn läpi. Meidän ei kuitenkaan pidä sekoittaa turvallisuusasioita maahanmuuttoasioihin. Tämä vain vahvistaa populismia ja lisää marginalisaatiota ja luo hyvää kasvupohjaa nimenomaan radikalisoitumiselle ja sitä me emme halua. Meidän täytyy myös suojata kriittistä infrastruktuuria ja niin sanottuja pehmeitä maalitauluja. Viimeaikaiset iskut ovat tuoneet esille haavoittuvia kohteita. Tutkimus ja uudet teknologiat auttavat meitä tässä – myös on tehty lentoturvallisuudessa jo paljon hyvää työtä ja sitä tulee jatkaa. Kyberturvallisuutta on vahvistettava ja aivan erityisesti meidän täytyy painottaa terrorismin uhrien auttamista. Tiedän kuinka tärkeää tämä on ja toivon, että yhdessä tämän valiokunnan kanssa voimme viedä tätä työtä eteenpäin. Haluaisin lopuksi sanoa vielä muutaman sanan siitä, miten kuvittelen itse työskenteleväni yhdessä teidän kanssanne lainsäätäjänä te olette ideoiden ja inspiraation lähde ja voitte myös harjoittaa poliittista painostusta niin, että asiat menevät eteenpäin ja voitte myös auttaa meitä fokusoimaan nimenomaan täytäntöönpanoon kentällä. Itse uskon vahvasti että äh, äh, toimeenpanoviranomaisilla täytyy olla äh, parlamentin luottamus ja siksi olen enemmän kuin valmis eh, tekemään teille säännöllisesti selkoa toimistani ja edistysaskelista turvallisuusunionin eh, kehittymisessä. Olette halunneet eh, kattavampaa yhteenvetoa ja tiedotusta siitä, miten eri terrorismin vastaisen politiikan osa-alueet toimivat ja mi miten tehokkaasti. Olen samaa mieltä ja haluan työskennellä kanssanne tämän kanssa. Meidän on myös pohdittava sitä, miten voimme jakaa operationaalista tietoa paremmin ja ö, ottaa huomioon, kuinka arkaluontoista osa tästä tiedosta on. Haluan väsymättä työskennellä komissiokollegojeni kanssa, teidän kanssanne ja kansallisten, viranomais, kansallisten viranomaisten kanssa niitä vastaan, jotka uhkaavat meidän vapauksiamme ja meidän ö, perusteitamme. Meillä on omat perusoikeutemme ja arvomme, joita meidän ei pidä ainoastaan suojella, vaan myös viedä eteenpäin, sillä muussa tapauksessa me epäonnistumme. Kiitoksia ja olen valmis vastaamaan kysymyksiin. Kiitoksia, komissaari Herkas. Nyt siirrymme ensimmäiseen kyselykierrokseen. Poliittisten ryhmien koordinaattorit saavat esittää kysymyksiä. Aloitamme EPP-koordinaattorilla tai varakoordinaattorilla. Roberta Metsola esittää yhden minuutin kysymyksen, johon tulee kahden minuutin vastaus. Kiitos komissaari, joka sitä tulitte tänne tänään ja hyvin kattavasta avauspuheenvuorosta. Olen nyt ensimmäinen kysyjä. Pyytäisin, että voisitteko puhua yksityiskohtaisemmin siitä, miten edistäisitte turvallisuusunionia hankalassa tilanteessa, jossa nyt olemme Euroopassa, erityisesti jos ajatellaan meneillään olevia hallitusten välisiä lähestymistapoja turvallisuuskysymyksiin. Ja tähän liittyy myös se, että mitä ponnistelua tekisitte ottaen huomioon nämä toimivaltuudet, mutta erityisesti jos ajatellaan kaksoiskansalomavia ulkomaisia taistelijoita, jotta veisitte neuvostossa eteenpäin passien poisottamista. Komissio teidän johdossa tai toiminnan myötä voisitko tätä pohtia, että torjuttaisiin näitä nykyuhkia? Olisiko tämä yksi tapa, jos ajatellaan ulkomaalaisia taistelijoita, on kaksi kansalaisuutta? Kiitos. Uh, thank you. Thank you very much. Kiitoksia kovasti. Huomasin teidät kyllä mutta tämä on todella suuri sali, joten pyytäisin teitä vielä äh, ilmaisemaan, missä olette, kun näitä kysymyksiä tulee, jos katselen tässä ympärilleni. Olen yhtä mieltä EPPn kanssa siitä, että tarvitaan kattavaa, monitahoinen ja koordinoitu EUn vastaus. Tietysti me toimimme perussopimusten puitteissa, mutta mutta eivät jäsenvaltiotkaan voi yksin kaikkea tehdä, joten EUlla on selvä rooli ja meillä on paljon tuotavaa tähän. Voimme tuoda virastomme, järjestelmämme, informaatio- ja muut järjestelmät. Voimme auttaa vahvistamaan sääntöjä, tulkikorjaa rajoja ja voimme myös vahvistaa rajojen ulkopuolista aluetta. Meillä on lainsäädäntöä, meillä on lainsäädäntöä, joka koskee rahanpesua, se voi avittaa yhteistyötä, voimme ylipäänsä auttaa yhteistyötä esimerkiksi tutkinta määräisten määräysten osalta ja voimme tarjota puitteet verkostoon. Meillähän on erinomainen radikalisoinnin, tie, radikalisointitietoisuusverkosto. Meillä on myös rahaa annettavanamme, meillä on horisontti 2020 ja voimme tarjota yhteistyötä kolmansien maiden kanssa. Kaikkea tätä voidaan tehdä EU-tasolla. Tähän nimenomaiseen kysymykseen passeista ja ulkomaalaisista taistelijoista niin kansallisuus ja passi, passit ovat jäsenvaltioiden heiniä. Tästä on keskusteltu paljon, on keskusteltu kansallisuudesta. Jotkut jäsenvaltiot ovat, ö, toimivat passien ö, parissa ja EUn lainsäädäntö sallii sen, että jäsenvaltio voi julkisen turvallisuuden vuoksi estää maahan pääsyn tai voi karkottaa ihmisen maasta. Ja teen tässä kohtaa yhteistyötä Jourovan kanssa. Number two from the... E- Kysymys kaksi sd koordinaattorilta Sippeliltä. Um, the Kiitoksia. ST-ryhmä on pitkään vaatinut kattavaa tiedonantoa ja yhteenvetoa kaikista EU-toimista turvallisuusalalla, jotta voimme arvioida, mikä toimii hyvin, mikä toimii huonommin ja missä on täytäntöönpanoaukkoja. Turvallisuusunioni komissaarina, haluatteko te tuo, toimittaa tällaisia arviointeja erityisesti? jo käytännön, käytössä olevien toimien osalta, jotta saadaan esille näitä täytäntöönpanoaukkoja ja ö, lainsäädännön puutteita. Toinen kysymys, jotta voimme puolustaa omia vapaita ja demokraattisia yhteiskuntiamme, miten tulette takaamaan, että kaikki komission ehdottamat toimet noudattavat perusoikeusperiaatteita, erityisesti suhteellisuusperiaatetta ja välttämättömyysperiaatetta, kuten myös tietosuojaa ja yksityisyyttä. Kiitos. Kiitos, kuten sanoin avauspuheenvuoroni lopussa. Olen samaa mieltä niiden kanssa, jotka ovat pyytäneet teho, politiikkojen tehokkuuksien tarkastelua tässä kohtaa. Jos me vastaan tähän rooliin, niin voisimme totta kai tehdä tällaista. Jotkut ovat pyytäneet taukoa tälle toiminnalle, joka jatkuu. En usko, että näissä olosuhteissa tämä olisi mahdollista, mutta uskon, että yhteistyö kanssanne ja määritellään nämä modaliteetit, niin sen myötä varmasti saamme tällaista tarkastelua, tarkastellaan sitä, mitä tehdään EU-tasolla ja samalla myös sitä, että miten se vaikuttaisi jäsenvaltioiden toimintaan. Joten tämän sitoumuksen olen tehnyt teille. Tämä tulee toisen kysymykseen. Sen on totta kai täysin keskeinen osa tätä tuota kehystä, jossa työskentelemme. Haluan sanoa tämän hyvin selvästi. Me olemme olemassa kehyksessä, raameissa, jotka on määritelty kuuluisiin päätösten myötä. Prems, sun muut, joita viedään nyt eteenpäin eri lausunnoissa. Minä hyväksyn nuo puitteet, ne ovat oikeat puitteet, joita pitäisi käyttää, jotta rakennetaan kestävää turvallisuusunionia poikkeuksia, kuten sanoitte, pitäisi olla oikeasuhtaisesti juridisesti olemassa, pitää olla selvät säännöt, jotka liittyvät käyttöön. Muun muassa pitäisi kesto rajoituksen muussa kunnioittaa. Se mitä olla työmme perusta. Thank you. Question number... Kiitoksia. Sitten kysymys kolme ECR-koordinaattorilta Kirkhopeilta. Um, Sir Julian, uh... Sir Julian, voitteko vahvistaa tämän valiokunnan jäsenille, että turvallisuusunioni, jos toki se on tärkeä, niin se ei mene yli toimivaltojensa. Eli ylläpidetään selkeä ero kansallisen tiedustelun, tiedon keräämisen ja EU-toiminnan välillä. Ja millaiseksi te näette tämän alueen kehityskulut tulevina vuosina, erityisesti kun muutamat tämän parlamentin poliittiset ryhmät haluavat mennä pidemmälle kuin mitä ja perustamissopimuksessa sanotaan. Ja toinen kysymykseni. Minä olin esittelijänä Jittien osalta, yhteisten tutkintatiimien osalta. Ähm, enpä tiedä, miten menestyksekkäitä jitit ovat olleet. Aikooko komissio esittää uuden vahvistetun ehdotuksen jiteistä, ottaen huomioon, että nyt tarvitaan enemmän kuin koskaan rajat ylittävää yhteistyötä, yhteistyötä terrorismin tutkinnassa? Uh, uh, thank you. Um, uh, well... Kiitos. Kuten sanoin, kun vastasin ensimmäiseen kysymykseen, totta kai meidän pitää toimia perussopimusten tarvissa puitteissa – kuitenkin on paljon, mitä pitäisi tehdä noissa puitteissa ja mitä voimme tehdä. Uhat, joita kohtaamme, jotka kuvailin lyhyesti, ovat yhteisiä. Ne vaikuttavat meihin kaikkiin, kaikkialla Euroopassa. Meidän pitäisi tehdä tarvittava, jotta voidaan tehdä yhteistyötä ja vastata näihin. Minusta tarkoittaa, että pohditaan, miten voidaan vahvistaa yhteistyötä ja ennen kaikkea pitää rakentaa luottamusta järjestelmät eivät mitään toimi, jos ihmiset eivät luota niihin. Meillä on mielestäni tässä nyt hyvät mahdollisuudet toimia, erityisesti liittyen tähän kysymykseen, puhutte sitä, että vahvistettaisiin Europolin roolia ja CTC perustettaisiin. Se toivottavasti antaisi meille kehykset käytännön yhteistyölle, jotta rakennettaisiin noita luottamusta jäsenvaltioiden kanssa ja eri viranomaisiin. Esimerkiksi, pari, esimerkiksi Pariisin hyökkäysten jälkeen oli yhteistyötä Europolin ja Ranskan ja Belgian viranomaisten välillä Ratinite-operaatiossa. Ja tämä tuominen luottamusta siitä, että voidaan rakentaa tämä tyyppistä käytännön vankkapohjaista yhteistyötä. Paljon voidaan siis tehdä perussopimusten puitteissa. Tämä tulee yhteisiin tutkintaryhmiin, jitteihin. Tuen ajatusta siitä, että pitäisi tehdä enemmän, jotta kannustetaan kansanvierasmaisia hyödyntämään näitä tutkintaryhmiä. Ja olen hieman yllättynyt, kun puhun, olen puhunut ihmisten kanssa, että näin ei ole käynyt niin paljon kuin olisi odottanut. Toivon, että positiivisten esimerkkien myötä saadaan menestystarinoita hyvästä yhteistyöstä ja näin ollen voidaan saada lisää käyttöä näille JIT-tutkintaryhmille Europolissa, mutta myös Eurojustin kanssa ja toivottavasti saadaan yhteistyötä lisää muidenkin virastojen kanssa Frontexin ja sitten myös rajapartioiden kanssa. Kiitos. Ne, yes, kysymys Cecilia, Wikström, Cecilia Wikströmiltä Aldesta. Arvoisa komissiari ehdokas, haluan Alden-ryhmän nimissä toivottaa teidät tervetulleeksi te olette saamassa hyvin tärkeän salkun mutta monet käyttävät sitä usein väärin, sellaiset, jotka haluavat nähdä Euroopan unionin jakautuvan. Miten te takaatte, että tulevat keskustelut ja poliittiset kehityskulut pohjautuvat oikeaan tietoon ja johtavat oikeisiin turva, turvallisuusjohtopäätöksiin ja miten työnjako turvallisuuspolitiikan ja toisaalta maahanmuutto- ja turvapaikkapolitiikan välillä tehdään. Entä radikalisaation estäminen ja väkivaltaisen äärikäyttäytymisen estäminen? Mikä olisi, mitkä olisivat teidän pääsuosituksenne siihen, että saisimme aikaan enemmän tällä alueella. Haluaisitteko uudelleen tasapainottaa resursseja eu tasolla, jotta jäsenmaiden ponnistuksia voitaisiin tukea tällä alueella, e, kun taistellaan myös eriarvoisuutta ja stigmatisaatiota vastaan? Thank you. Uh, well, as I... Kiitoksia. Kuten jo johdannossa sanoin, niin ainoa minun tietämäni keino tehdä tehokasta politiikkaa on nimenomaan näyttöön perustuva toiminta. Minä olen kasvanut tämän perinteen kulttuurissa, kontekstissa ja aion jatkaa siltä pohjalta, miten nimenomaan tietyissä nimenomaisissa tilanteissa se toteutuu. Se jää nähtäväksi, mutta ymmärrän kyllä, että joissain tilanteissa on oltu turhautuneita siitä, että asiat ovat no, menneet eteenpäin nopeasti. Menettelytä ei välttämättä aina ole sovellettu, sellaisia, joita muuten olisi odotettu sovellettavan. Tarkastelen tätä tilannetta teidän kanssanne. Me tarvitsemme kyllä vakaata näyttöön perustuvaa politiikkaa turvallisuuteen ja maahanmuuttoon liittyen. Toivottavasti johdannossa nikin tuli jo selväksi se, että meidän ei pitäisi sekoittaa näitä kahta asiaa. Meillä on meneillään erinomaista työtä ja olen iloinen komissarikollegani tekemässä työstä, jota hän tekee maahanmuuton parissa. Se on aivan erilaista kuin se työ, jota turvallisuuden alalla tehdään. On raportoitu tietyistä tapauksista, joissa terroristit ehkä käyttävät maahanmuuttoryhmiä palatakseen, hyväkseen palatakseen tai tullakseen ensimmäistä kertaa Eurooppaan. Ja sen vuoksi on hyvä, että olemme ryhtyneet niihin toimiin, joihin olemme ryhtyneet, ja minä olen iloinen siitä, että olemme voineet näitä hotspotteja vahvistaa ja vaihtaa myös parhaita käytänteitä toiminnaltamme rajoilla, mutta meidän täytyy aina kunnioittaa ihmisoikeuksia, ja ensinnäkin täytyy ymmärtää, että kyse on eri työstä kuin mitä maahanmuuttorintamalla tehdään. Ja sitten vielä nopeasti tästä kolmanteen kysymykseen liittyen. Öö, vastaradikalisoitumisesta. Minä olen kokenut näitä asioita aivan eri tilanteissa Pohjois-Irlannissa. Ja henkilökohtaiseen kokemukseeni perustuva tieto on se, että ne ihmiset, joita halutaan tavoittaa, eivät välttämättä halua tulla tavoitetuiksi, vaan meidän täytyy toimia paikallisten toimijoiden kanssa, kansalaisyhteiskunnan jäsenten kanssa. Olen iloinen siitä, että meillä on verkosto, joka toimii jo näin ja teen kaikkeni voidakseni tukea sitä. Pyrin myös järjestämään rahoitusta niin, että äh, olisi hyvä, jos kaikki, kautta Euroopan saisimme yhteen paikallisia toimijoita. Uh, question number five from the GUE. Kysymys numero viisi äh, GUEn koordinaattorilta äh, Ernst. Hello. Yeah. Hei, täällä ollaan. Minulla olisi kaksi kysymystä. Ensinnäkin haluaisin tietää, miten rajoitatte työnne suhteessa komissaari Avramopuloksen. Teillähän ei ole omaa yleistä tasosta. Kuka teistä antaa ohjeistoja ja miten tämä järjestelmä toimii? Tämä oli minulle selvää. Ja toinen kysymys liittyy siihen, mitä esititte jo. Haluatte, että pannaan täytäntöön lakeja asetuksen, mutta kyse on myös EU-oikeuden konformiteetista. Haluaisin tietää, miten toimitte, jos tuomioistuin antaa Kanadalle näitä lentotietoja, tai siis tuomitsee tämän oikeudenvastaiseksi, miten toimisto tässä kohtaa, miten suhtaudutte sitten tähän PNR-direktiiviin mahdollisesti. Thank you. Uh... Kiitoksia. Olen iloinen, että kysyitte tällaista käytännön asiaa, että miten tulemme työskentelemään yhdessä Tämä jälleen kerran heijastelee omaa kulttuuria, niin olen tottunut sellaiseen kulttuuriin, jossa ihmiset työskentelevät tiimeissä yhdessä. Ja minulle on siten ihan luonnollista, että avainkomissaarien tällä alueella pitää työskennellä tiiminä yhdessä. Tällaisena aikana, jolloin kansalaiset vaativat meiltä yhä enemmän keskittymistä turvallisuuteen liittyviin asioihin, minä pitäisin itseäni eräänlaisena lisäresurssina tuossa tiimissä joka työskentelee siis yhdessä muiden tiimin jäsenten kanssa näiden asioiden eteenpäin viemiseksi jotta kansalaiset odotukset täyttyvät. Ei pelkästään komissaari Avramopoliksen kanssa, vaan jos ajatellaan nyt esimerkiksi radikalisaation vastaista työtä, niin silloinhan tämä tarkoittaa, että pitää mennä myös hyvinkin pitkälle yksityiskohtiin koulutuksen, nuorisotyön, joidenkin tukirakenteiden, esimerkiksi taloudellisten tukirakenteiden osalta ja haluaisin tuolloin työskennellä monienkin kollegojen kanssa ja ö, olen iloinen siitä tosiasiasta, että komission puheenjohtaja on luonut tällaisen task forcein, joka minua tukee. Viimeksi kun olin mukana komission työssä, työskentelin yhdessä tämän pääosaston kanssa, mutta joskus tämä oli tehokasta ja joskus ei, joten olen hyvin iloinen siitä, että on olemassa tällainen horisontaalinen task force, verkosto, jonka piirissä voin työskennellä. Mitä sitten tulee EU-lainsäädäntöön ja sen kunnioittamiseen, niin olen tietysti sitoutunut siihen aivan ehdottomasti. Te mainitsitte PNR-sopimuksen Kanadan kanssa ja olen totta kai tutustunut tutustunut tuomioistuimen näkemykseen tästä eh, pääsytietoihin, tietojen käyttöön, jotkut rajoitukset niiden suhteen. Meidän täytyy nyt odottaa, mitä tuomioistuin tästä sanoo, mutta minä tietysti sitten noudatan sitä, mitä tuomioistuin lausuukin. Kysymys numero kuusi vihreiltä Sargentinilta, olkaa hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja. Komissaari Ehdokas, te sanoitte, että terroristeilta täytyy estää rahansaanti, ja kun puhutaan rahanpesudirektiivistä, niin haluaisin korostaa sitä, että tässä trustit voivat olla myös terroristien, sellainen asia, mitä terroristit ja riko, rikolliset voivat käyttää. Brittinä, miten aiotte arvioida brit- britannialaisten trustien uhkia ja voimmeko, voimmeko laskea teidän tukenne varaa niin, että otatte tämän asian esiin? Toinen kysymys. Teillä on pitkä ura diplomaattina ja virkamiehenä, mutta ette ole osoittanut, että teillä olisi poliittista kokemusta. En aseta kyseenalaiseksi teidän pätevyyttäne, mutta mutta brittihallitus ei halunnut nimetä poliitikkoa. Onko tämä merkki siitä, että brittihallitus haluaa depolitisoida koko komission ja tämä varmaan sitten mm, toimii Brexitin hyväksi? Kiitos, aloitan loppupäästä, jos sopii. En ole poliitikko, mutta noin viimeiset 25 vuotta olen viettänyt uiden poliittisissa vesissä – en halua tehdä politiikkaa tämän salkun myötä, mutta haluan käyttää poliisia taitoja, joita olen saanut edistääkseni näitä asioita. Minusta voitaisiin siltä, että tämä rooli olisi ikään kuin osa-aikainen tai toisluokkainen, joten puheenjohtaja Juncker kunnioitan hänen luottamusta ja tulen kyllä kovasti tekemään töitä, jotta voitan sen niin kovaa kuin mahdollista, jotta voi viedä eteenpäin työtä näillä osa-alueilla. Minusta minun roolini on juuri tällainen, ja Brexit-kysymykset pitäisi tehdä täällä ulkopuolisena. En ole täällä edustamassa brittihallitusta. Jos muut haluavat kysyä kysymyksiä, jotka liittyvät Brexitiin, brittihallituksen asemasta, valitettavasti saavut. saman vastauksen minulta. Olen täällä edessänne keskustelemassa roolista, joka liittyy tähän toimialueeseen niin pelkästään. Sitten oli kysymys terrorismin rahoituksesta. Se on hyvin tärkeä osa-alue, johon meidän pitää puuttua. Pidän hyvänä työtänne tässä osa-alueessa. Haluan viedä eteenpäin niin kuin mahdollista useita ehdotuksia, jotka tunnette hyvin. Ne liittyvät muun muassa siihen, että harmonisoidaan näitä rikos seuraamuksia muun muassa konfiskaatiosääntöjä. Laittomiin rahavirtoihin pitää puuttua paremmin myös ja pitää puuttua terrorismin rahoitukseen, joka liittyy tavaroihin muun muassa. Osana tätä tulen aktiivisesti käymään keskustelua, joka liittyy luottamukseen ja käyn tätä kollegion jäsenenä tämän valani mukaisesti, en siis brittihallituksen edustajana. Question number seven. Kysymys numero seitsemän EFTD puolesta Jelen Päten. Hyvää iltaa, Sir Julian. Ensimmäinen kysymykseni on, miksi ihmeessä Britannia yli malkaan nimittää komission jäsenen, kun edellinen joutui luopumaan, koska hänen ö, ole, olemisensa komissiossa kävi mahdottomaksi, kun Britannia on päättänyt lähteä EU-sta. Ja te haluatte antaa EUlle it, te, itsenäisen vaikutelman ja teidän täytyy osoittaa itsenäisyyttä, eli teidän pitää työskennellä EUlle eikä Britannialle, ettekä voi noudattaa Britannian hallituksen ohjeita. Ö, oletteko te nyt sitten kahden mestarin? alainen, mutta jos näin on, kumpaa mestaria tottelette, jos Britannia lähtee EU-sta? Britannia vai e ta Ja kuinka kauan luulette, että tämä tilanne tulee jatkumaan, kun Britannia koko ajan on lähtemäisillään e sta, ellei sitten rouva May olekaan tosissaan tässä EU: sta lähtemisestä, ja olisiko sitten teidän nimityksenne komissioon komissaariehdokkaaksi merkki siitä. um... No en ole täysin samaa mieltä sitä, mitä sanotte, mutta yritän nyt äh, vastata näihin kysymyksiin. Mi- minusta ei pitäisi tätä ehdotusta, niin pitää sellaisen, että se liittyy näihin laajempiin kysymyksiin. Brexitin ole täällä puolustelemassa brittihallituksen kantaa tänä iltana, mutta minusta Pääministeri May on ollut ihan päivän selvä siitä, että kunnioittaa kansanäänestyksen tulosta. Kuinka pitkään olen täällä sitten? No se on toinen tapa kysyä minulta ja miten ennustaisin neuvottelujen kestoa. Siihen en voi vastata, siihen en pysty antamaan vastausta. En voi nyt tätä neuvotteluprosessia kommentoida, kun se ei ole vielä kunnolla alkanutkaan. Sitten oli kysymys valasta. Otan valan hyvin vakavasti ja tulen kunnioittamaan ja seuraamaan sitä. Kuten oikein sanoittekin, se tarkoittaa sitä, että tulen olemaan täysin riippumaton ja itsenäinen toiminnoissani, enkä pyri ottamaan enkä tulekaan ottamaan mitään neuvoja hallitukselta tai miltään muutakaan instituutilta tai toimijalta. Näin tulen toimimaan kollegion jäsenenä. Question number eight on... Kysymys numero kahdeksan. Sen esittää Janice Atkinson, olkaa hyvä. Julian, no, I'm, I'm... Tervetuloa tänne, Sir Julian. Olen iloinen, jos virkanne on yhtä niin lyhyt kuin, minu, yhtä lyhyt kuin minunkin, jotta pääsemme pian täältä pois. Minua häiritsee todella paljon se, että te aiotte vannoa virkavaran. 23. Äh, kesäkuuta säännöt muuttuivat. 65 miljoonaa briteistä, enemmistö heistä halusi äänestää sen puolesta, että lähdetään pois täältä. Te äh, vastaatte meille, te ette kuitenkaan vasta heille. Olen iloinen, että olette yhtä mieltä siitä, että kansa, turvallisuus on kansallisvaltion asia, mutta jos kuunnellaan sitä keskustelua, jota täällä käydään, niin puhutaan vain avoimista ää, äh, rajoista ja vapaasta liikkuvuudesta. Ää, äh, ettekö tekin ole huolissanne siitä, että jihadistit eivät välttämättä kunnioita ää, äh, perusoikeuksia? Unkarissa aiotaan ottaa kansallinen ö, turvallisuus vakavasti, koska tämä paikka on niin epäpätevä ulkorajojen ö, suojelussa. Uskotteko te siihen, mitä Viktor Orban on rohkeasti tehnyt Ur- Unkarissa? Eikö tämä pitäisi toistaa muuallakin? Um, uh, thank you. Kiitoksia. Minä voin sanoa vilpittömästi, että en puhu täällä Britannian hallituksen suulla. Se ei todellakaan nyt ole se pohja, jonka, johon tämä keskustelu tänä iltana pohjautuu. Jos minut valitaan komission jäseneksi ja tämä nimitys vahvistetaan, minä vannon valan, eikä minulla ole mitään ongelmia sen kanssa, eikä mitään ongelmia noudattaa tuota valaa. Minä tulen työskentelemään yleisen Euroopan intressin hyväksi, yleisen Euroopan hyväksi ja tulen olemaan kaikkien Euroopan unionin kansalaisten käytettävissä ja palveluksessa mukaan lukien ne Britannian kansalaiset, mukaan lukien Britannian kansalaiset niin kauan kuin Britannia EU:ssa on. Jos ja kun se siitä lähtee, niin sitten näemme, mikä tilanne on. Mitä sitten tulee turvallisuuteen ja siihen, voiko tämä paikka ja Eurooppa auttaa turvallisuusasioissa. Minä uskon, että kyllä, ja siksi tässä onkin tärkeitä, tärkeää työtä tehtävänä, kuten yritin johdannossa esittää. Olen samaa mieltä kanssanne siitä, että jihad-terroristit eivät kunnioita perusoikeuksia, ja siksi meidän täytyy taistella jihad-terrorismia vastaan ja vahvistaa omaa puolustustamme heidän pahaa tahtoaan meidän elämäntapaamme kohtaan. Thank you, Commissioner Kiitoksia komissaari ehdokas. Nyt siirrymme seuraavaan kyselykierrokseen. live jäsenet voivat esittää kysymyksiä. Kysymys numero yhdeksän. Ja mainitsisin vain, että Haluan kiittää koordinaattoreita ja edustajia siitä, että olette pitäytyneet aikataulussa. Vain muutaman kerran aikaraja on rikottu, joten olkaa hyvät ja olkaa yhtä kurinalaisia jatkossakin. Kysymys numero yhdeksän. Äh, Titauski, olkaa hyvä. King for... Kiitos herra King loistavasta esityksestä. Toivottavasti Englanti on yhtä hyvää kuin teidän Ranskanne. Oletteko sitä mieltä, että UK pitäisi olla mukana prosessissa, kun harmonisoidaan turvallisuuskysymyksiä? ja muuttoliikekysymyksiä, kun sehän on lähdössä EUsta. Tuetteko opt-out-lausekkeita, kun Brexitistä nyt neuvotellaan? Saattaako se muuttaa näitä kysymyksiä? Thank you. I should have mentioned that was the second EPP. Niin, tämähän oli jo toinen EPP-kysymys. Olkaa hyvä, voitte vastata thank you. Uh, thank you very much. Kiitoksia kovasti. Um, ongelma, joka liittyy uh, tähän kysymykseen vastaamiseen, on se, että jälleen kerran te pyydätte minua keskustelemaan nimenomaan UK hallituksen kannoista ja politiikoista – ja jopa spekuloimaan tulevasta neuvotteluprosessista ja sen tuloksesta. Toivon todellakin, että nyt ymmärrätte, jos rajoitan vastaukseni seuraavaan, nimittäin tähän. Kuten olen usean otteeseen sanonut, niin minä uskon, että nämä uhkat ja nämä turvallisuushaasteet, joita meillä on edessämme, ne ovat yhteisiä haasteita, ne vaikuttavat meihin kaikkiin Euroopassa – kun brittihallitus on tehnyt sen, mitä se on sanonut tekevänsä nimittäin kunnioittavansa kansanäänestyksen tulosta, niin edelleenkin Lontoa tulee olemaan kahden tunnin junamatkan päässä Pariisista ja kahden tunnin junamatkan päässä Brysselistä. Jihadisti-terroristit eivät tee eroa sen välillä, onko kyse Brysselistä vai Pariisista vaikka Lontoosta. Eivätkä he tee eroa siitä, on, millaiset suhteet, eivät välitä siitä, millaiset suhteet maalla on Euroopan unionin. Eli meillä on edelleenkin yhteinen etu näiden uhkien vastustamisessa. Uh, Kiitoksia. Ja kysymys numero 10, toinen S ja D, kysymys Lauristinilta. Thank you, Chair. Kiitoksia puheenjohtaja. Arvoisa komissaari ehdokas, teidän, osana teidän salkkuanne tulette olemaan vastuusta vastuussa tietojenvaihtojärjestelmistä, jotka ovat tehokkaita ja yhteensopivia. Ja olette jo sanonut, että haluatte rohkaista korkean tason asiantuntijaryhmän työtä tällä alueella. Ja tässä kontekstissa pyytäisin teitä vielä hieman yksityiskohtaisemmin kertomaan, millaista yhteistyötä haluatte harjoittaa ja millaisia ajatuksia te asettaisitte etusijalle ja tulisitteko, tuetteko sitä, että asiantuntijaryhmä haluaa luoda eräänlaisen supertietopankin, yhden ainoan eurooppalaisen tietopankin, joka korvaisi yksittäiset erilliset tietopankit. Ja voisitteko vielä hiukan täsmentää, millaisia riskejä näette tällaisessa yhdessä supertietopankissa, jos sitä katsotaan tietosuojan ja henkilötietosuojan näkökulmasta? koska tehän olette kiinnostunut tasapainon säilyttämisestä turvallisuuden ja henkilötietosuojan välillä. Miten tämä on mahdollista? Supertietopankin kohdalla. Uh, uh thank you. Kiitos. Arvostan, tai siis ymmärrän lähestymistapaan, joka liittyy tähän kysymykseen totta kai. Arvostan myös tietojenne tietosuojasta Syy, miksi mainitsin sen alussa, oli se, että tämä ryhmä mielestäni on hyvin tärkeä. Siinä puututaan tärkeisiin kysymyksiin. Toivon, että voin tehdä heidän kanssaan työtä, jotta työtä viedään nopeasti eteenpäin. Heidän pitää raportoida kesän 2017 mennessä, jos voimme yhteistyössä tuoda tuota, aikaisemmaksi se olisi erittäin hyvä. Heidän pitää tarkastella oikeudellisia teknisiä ja operatiivisia aspekteja, jotka liittyvät tähän järjestelmien verkostoon, joka meillä on. Toivon, että he katsovat eri vaihtoehtoja, eivät ainoastaan yhtä mallia. Mainitsitte yhden mallin. Ja pitää katsoa noita vaihtoehtoja ja toivon, että sen myötä, he olen luottavainen sen suhteen, että he pitävät perusoikeudet, erityisesti tietosuojan, työnsä ytimessä. Pitää tarkastella vaihtoehtoja, sillä järjestelmät ovat yhtä hyviä kuin se tieto, joka sinne menee, miten sitä prosessoidaan ja miten se menee ulos. Joten toivottavasti he katsovat eri vaihtoehtoja ja pohtivat, että olisiko yksi käyttöliittymä, kun tietoa konsultoidaan. Toivottavasti he katsovat myös sitä, että josko eri järjestelmät voivat niin puhua toistensa kanssa. Ja yksi vaihtoehto, jota he katsovat, on mainitsemamme vaihtoehto yhteisestä tietokannasta, mutta valitsevat he minkä tahansa vaihtoehdon ja antavat minkä tahansa suosituksen. Olen varma siitä, että heidän pitää totta kai noudattaa tietosuojasääntöjä. Ja mielelläni raportoin teille säännöllisesti tämän tärkeän ryhmän työn edistymisestä. Question number 11. Kysymys numero 11 on toinen ECRn kysymys. Helga Stevens, olkaa hyvä. Sir Julian King, do you believe... Sir Julian King, oletteko tästä mieltä, että jäsenvaltiot joko EU-johtoisten ohjelmien tai muuten tulisi tehdä enemmän yhteistyötä internetin palveluntarjoajien kanssa niin, että voidaan estää terrori-iskuja ja asettaa terroristeja syytteeseen. Hiljan tuomioistuin on antanut lausunnon EUn ja Kanadan PNR-sopimuksesta. Toinen kysymys. Aikooko komissio tehdä ehdotuksia PNR-tietojen keräämisestä myös ö, laivojen ja junien osalta? Nekin ovat olleet terroriiskujen uh, uh, kohteena nimittäin. Thank you very much. Kiitoksia. Työskentelen internet-palveluntarjoajien kanssa ja mielestäni se on tärkeä työsarka. Siinä on hyvin monia erilaisia aspekteja ja ulottuvuuksia. Yksi aspekti, joka on mielestäni erityisen tärkeä, kun mietitään radikalisaatiota, vihapuhetta ja erittäin ikävää terroristipropagandaa on koko tämä kysymys siitä, mikä on laillista, mikä on laitonta, mikä on pakollista, mikä on vapaaehtoista ja miten saada aikaan tehokas dialogi internetpalvelun tarjoajien kanssa näistä kysymyksistä. Ja olen hyvin kiitollinen siitä, että saan ikään kuin perintönä tällaisen EU-internetfoorumin, joka tuo yhteen jäsenmaat ja internetasiantuntijat, joiden kanssa voi keskustella näistä asioista ja haluan nähdä, voimmeko kehittää tätä työtä eteenpäin ja yhä paremmaksi. Kysyitte samaa, mitä täällä aikaisemmin jo kysyttiinkin EUn ja Kanadan välisestä PNR-sopimuksesta ja kansalaismielipiteestä siitä, kuten sanoin. Mielestäni meidän täytyy odottaa tuomioistuimen päätöstä tästä asiasta, mutta jos sieltä nousee sitten jotain työsarkaa, niin se täytyy sitten ottaa vastaan. Mitä tulee sitten PNR-sopimuksen laajentamiseen, niin olen tietoinen siitä, että kun tästä keskusteltiin, ja päätettiin sillä hetkellä olla laajentamatta PNR esimerkiksi maaliikenteeseen ja meriliikenteeseen, raideliikenteeseen, jotka mainitsitte. Ja kuvittelisin, että osittain tämä johtui siitä, että silloin tietoja, käsiteltäviä ja kerättäviä tietoja tulisi ihan valtavasti enemmän. Ja toisin kuin lentoyhtiöt, toisinaan nämä ovat, olivat sellaisia tietoja, joita nämä kyseessä olevat yritykset eivät ylimalkaan edes kerää oman yritystoimintansa luonteen mukaisesti. Niinpä sen jälkeen, kun PNR-sopimus astuu voimaan, mielestäni meidän täytyy avoimin mielin tarkastella sitä ja arvioida sitä, miten sen täytäntöönpano on sujunut ja katsoa voitaisiinko sitä laajentaa, mutta tämän laajentamisen tulisi perustua suhteellisuus- ja välttämättömyysperiaatteisiin. Kiitos. Kiitoksia. Nyt olemme yhdeksän minuuttia aikataulusta jäljessä, joten täytyy mennä vinhasti eteenpäin, vaikka kaikki varmasti jo väsyvät. Mutta mm, katsokaa nyt kuitenkin myös kelloa muussa tapauksessa joudun käyttämään nojaani. Seuraava kysymys on toinen Alden kysymys. Kriisbeck, olkaa hyvä. Herra komissaari ehdokkaassa kirjassa mainitaan selvästi nämä useat strategiset vastuualueenne, joita tarjotaan siis teille, kyberturvallisuus ja digitaalinen tiedustelu, mutta tämä ala annetaan teille. Tiedätte, että rikollisverkostot, terroristiverkostot käyttävät yhä enemmän digitaalista toimintatapaa, internettiä. Odotuksena tästä muutama päivä sitten eräs terroristi-isku estettiin Ranskassa Pariisissa ja siinä toimittiin verkossa lähinnä, joten mitkä ovat prioriteettinne tässä tällä alalla, jotta voidaan toimia toiseksi. Lasten seksuaalinen hyväksikäyttö verkossa on todellinen vitsaus, vaikka 2011 direktiivi osoittaa joka päivä rajansa. Siinäkin siis mitkä ovat aikomuksenne, jos Servo äänestys sallii teidän tulla komissaariksi. Um, uh, merci de, de vos questions. Kiitoksia tästä kysymyksestä. Haluaisin äh, käyttää tämän tilaisuuden hyväkseni ja ilmaista solidarisuuteni äh, Ranskalle näinä vaikeina aikoina. Täällä teillä on paljon tehtävänämme näiden attentaattien vuoksi, joita tapahtuu aivan liian usein. Mitä kyberturvallisuuteen tulee, niin paljon täytyy vielä tehdä, jotta voimme vahvistaa vastustuskykyämme. Ja haluaisin priorisoida nimen omaan informaatio- ja verkostojärjestelmädirektiivin eh, toteuttamista. Meidän täytyy pitää huoli siitä, että jäsenvaltioilla on riittävät suunnitelmat kyber turvallisuuden, resilienssin parantamiseksi, jotta voivat estää tapauksia. Ja olen iloinen siitä, että tällä hetkellä on olemassa yhteisymmärrys uudesta yksityisestä, siis tämmöisestä public-private-kumppanuudesta liike-elämän ja julkisten viranomaisten kesken niin, että työtä tällä alalla voidaan vielä entisestään rahoittaa enemmän. Sitten lasten hyväksikäytöstä vuoden 2011 direktiivin liittyen. Olen erittäin tietoinen siitä, kuinka tärkeästä asiasta on kyse. Tämä koko asiakirja kokonaisuus on äärimmäisen tärkeä ja haluaisin, että komissio jatkossakin valvoisi sen toteuttamista, eli direktiivin toteuttamista ja meidän tulisi raportoida piakkoin. No tämä raportointi on nyt vähän jälkijunassa, mutta me tulemme tänä vuonna raportoimaan siitä. Sitten seuraava Guen kysymys Pinnelliltä. Grazie, president. Kiitoksia puheenjohtaja. Minä olen täällä. 23. elokuuta Ranskan ja Saksan sisäasiainministerit ilmoittivat, että Äh, Bratislavan huippukokouksessa aikovat pyytää teiltä direktiiviä äh, enkryptiosta. Tässä direktiivissä äh, velvoitettaisiin muun muassa WhatsAppia ja muita ähm, yrityksiä poistamaan nykyiset käytänteensä ja ottamaan käyttöön niin sanottuja takaovia, jotta poliisiviranomaiset pääsisivät käsiksi henkilötietoihin. Kun ajatellaan yksityisyyden suojaa, niin, niin tällainen toiminta altistaisi kansalaiset muun muassa hakkeroinnille paljon, paljon enemmän tulisi tällaista haittaa kuin terroriuhkassa on haittaa meille. Eli mitä aiotte tehdä, jotta voisitte taata kansalaisten yksityisyyden suojan? Ja ettekö te usko, että terroristit voisivat ylittää tällaiset esteet, loisivat to, muita vaihtoehtoja toiminnalleen? Kiitoksia. Uh, uh, Kiitoksia ja kiitos, että otitte esille tämän kovin tärkeän aiheen. Internet on aivan keskeinen meidän elämissämme, kuten nämä viimeiset kysymykset ovat osoittaneet, ja myös yksityiselämässämme. Ja meidän pitäisi pitää huoli yksityisyydestä sekä online- että offline-maailmassa. Inkryptio, eli turvallinen kommunikaatio on osa tätä maailmaa, sitä yksityisyyttä, jota kaikilla kansalaisilla, joka kaikilla kansalaisilla pitäisi olla. On myös niin, että jotkut hyvin pahat ihmiset käyttävät inkryptiota. Terroristit, esimerkiksi tämä isku, joka juuri mainittiin, Ranskassa tehty isku jälleen kerran käytti tunnettua inkryptiolaitetta eh, tämän iskun suunnittelussa, mutta eivät ainoastaan terroristit, vaan myös rikolliset ja pedofiilit käyttävät sitä. Uh, I am not convinced. Siis salausta tai kryptausta. Eh, jos puhun henkilökohtaisesti, en ole vakuuttunut siitä, että jonkinlainen systemaattinen prosessi, jossa takaa ovi otettaisiin käyttöön, lisäisi turvallisuutta. Nämä ihmiset käyttävät systeemisiä heikkouksia, joita voidaan käyttää meitä vastaan. Tämä ei ole todellakaan yksinkertainen asia, ja olen hyvin iloinen, että meillä on tämä internetfoorum joka on jäsenmaiden asiantuntijoiden työryhmä. Olen iloinen, että he voivat tätä työtä tehdä ja tulen rohkaisemaan heitä siitä ja toivon, että saamme heiltä suosituksia, joista sitten voin teidän kanssanne keskustella. Kiitos. Kysymys 14 vihreiden toinen Jane Lambertilta. I thank you, Kiitoksia puheenjohtaja. Minä halusin puuttua kolmansien maiden kanssa tehtävään yhteistyöhön. Täällähän mainittiin jo Kanada, mutta muitakin maita, Turkki, Afganistan. Ja tätä yhteistyöasiaa täytyisi tarkastella paitsi nopeuden ja tehokkuuden myös ihmisoikeuksien kunnioittamisen kannalta. Aika monissa parlamentin kertomuksissa muun muassa kun on puhuttu näistä poikkeuksellisista luovutuksista, niin parlamentaarikot ja jäsenvaltiot ovat esittäneet kysymyksiä tilivelvollisuudesta, vastuuvelvollisuudesta ja siitä, kuinka tehokasta on ollut se, että aika ajoin on kierretty kansainvälistä oikeutta. Eli haluaisin tietää, mitkä teidän mielestänne ovat yhteistyön kaikkein tärkeimmät periaatteet kolmansien maiden kanssa. Ja miten aiotte varmistaa sen, että avoimuus on parempaa, että näitä periaatteita noudatetaan avoimemmin? Well, my principles for dealing with... Periaatteeni, jotka liittyvät kolmansien maiden toimimiseen, ovat samat periaatteet, joita haluan soveltaa jäsenvaltioiden välille EU-ssa. Siitä syystä toimet, jotka liittyvät ovat kansallisen oikeuden vastaisia ja jotka rikkovat perusoikeuksia selvästi, kuten luovuttamiset, varauksetta. Näitä pitäisi kritisoida, kuten parlamentti onkin tehnyt useasti. Mutta eri tapaukset eh, eivät saisi estää meitä estää tehokkaasta yhteistyöstä, jos ajatellaan yhteisölähtymistapoja, jotka liittyvät kansanoikeuteen ja perusoikeuksiin. Ja jos ajatellaan strategisia kumppaneitamme, kuten Yhdysvaltoja, niin sehän on yksi kumppanuus, joka minusta, no varsinkin monien läsnäolijoiden ponnistelujen ansiosta ja valikoneisten ansiosta on paremmalla pohjalla kuin joitain vuosia sitten. En sano, että kaikki on täydellistä, mutta varmasti ollaan menty positiiviseen suuntaan. Ja tämä Privacy Shield muun muassa – ja tämä kantosopimus saavat meidät paljon parempaan paikkaan jatkaa tuota strategista yhteistyötä tavalla, joka on johdonmukainen niiden arvojen kanssa, joita itse noudatamme ja joita joita muut ottavat meiltä. Question 15. Kysymys 15. Eh, FDN koordinaattorilta Laura Ferraralta. Kiitoksia puheenjohtaja ja hyvää iltaa, Sir King. Tehän tulette olemaan vastuussa sisäisestä turvallisuudesta ja huolimatta Junckerin kirjasta ja huolimatta siitä, että olemme jo keskustelleet tästä työryhmästä ja yhteistyöstä muiden komissaarien kanssa, niin en vielä oikein tiedä, mihin teidän mandaattinne päättyy ja mihin, mistä muiden mandaatti, siis kollegoiden mandaatti alkaa. Erityisesti viittaan mm, varopuloksen mandaatista. Kun ajatellaan terrorismia, niin me emme ole vielä löytäneet eh, eh, viittauksia teidän puheestanne siitä, miten aiotte vastustaa tätä ilmiötä konkreettisesti. Eh, terrorismihan on konkreettinen uhka ja haluaisin tietää, miten aiotte lähestyä tätä turvallisuuskysymystä ilman, että voitte kuitenkaan ottaa rikollisuuden torjuntaa mandaattinne. Euroopan parlamentti on hyväksynyt päätöslauselman vuonna 2013, jossa, korostetaan muun muassa, jossa estetään muun muassa aivan erityisiä suosituksia eh, sekä jäsenvaltioille että instituutioille. Ja haluaisin tietää, miten aiotte ottaa vaarin näistä suosituksista ja aiotteko te pitää niitä painopisteenä? Kiitos. Uh, thank you. Thank you. Kiitoksia, että sain myös tilaisuuden edes lyhyesti keskustella tästä järjestäytyneestä rikollisuudesta, joka on hyvin tärkeä aihe ja lähellä monien valiokunnan jäsenten sydäntä. Teidän mietintönne tulee olemaan yksi mahdollisuus, jossa voimme syventyä ja syvemmin keskustella tästä aihealueesta ja odotan innolla tuota työtä minä ajattelen, että jotkut teidän prioriteeteistanne ja muiden kollegojen prioriteeteista, kon, kor, korruptio, takavarikointi ja uudet järjestäytyneen rikollisuuden muodot, esimerkiksi ympäristörikollisuus ja yksi, joka on erityisen lähellä sydäntäni, on villieläinten salakuljetus ja salakauppa. Näitä haluaisin tarkastella ja kun tunnemme tämän poliittisen syklin, niin toivoisin, että viime syklistä 2013 tähän hetkeen. Toivoisin, että voisimme uudestaan ottaa käsittelyyn nämä esimerkiksi kyberrikollisuuden ja muut, muut järjestäytyneen rikollisuuden muodot ja haluaisin työskennellä kaikki kaikkien EU-tasolla käytettävissä olevien instrumenttien avulla virastoissa ja virastojen kanssa, jotta voimme taistella orga- järjestäytynyttä rikollisuutta ja kyberrikollisuutta vastaan ja työskennellä yhdessä kollegojen kanssa e, ja myös dialogissa kolmansien maiden kanssa toivon, että, eh, tai miten toivoisin voivani työskennellä. Te tietysti saatte sitten testata minut käytännössä, mutta toivon, että voin työskennellä osana tiimiä ja hyvin läheisessä tiimityössä. Ja minä olen tilivelvollinen teille näiden kaikkien toimien turvallisuusdimensiosta. Kiitos. E Kysymys numero 16, EDF, Janice Atkinson. Just looking after... Niin, se tulee UKon intresseihin tämän vuoden heinäkuussa. Osana aikaisempaa roolini tapaa sitten ukon rajavalvoja ja olen itsekin tavannut heitä Pariisissa Brysselissä useita kertoja. He ovat jatkuvasti kertoneet, että he ovat peloissaan turvallisuudesta, koska se olisi jihadistiterroristihyökkäys, niin he ovat ottaneet Teresa meihin kaksi kertaa, että puuttuisiko hän tähän ja ottaisi yhteyttä Ranskan kollegoihin, jotta tätä rajavalvontaa ja passivalvontaa siirrettäisiin turvallisuusalueelle. He ovat hyvin huolissaan omasta turvallisuudestaan. Voisitko tarkastella tätä, jotta rajavartijoita ne voitaisiin suojella paremmin? Enkä nyt halua kuulla mitään tekosyitä. Uh, no, and I 100%... Olen sataprosenttisesti samaa mieltä siitä, mitä sanoitte brittikansalaisten suojelemisesta ja myös koko unionin kaikkien kansalaisten eh, suojelemisesta. Se on minunkin eh, tehtäväni keskiössä. En aio vältellä tätä kysymystä, mutta tänä iltana en ole tullut eh, keskustelemaan entisistä työ, töistäni tai brittihallituksen edustajana, vaan ajattelen nimenomaan tätä uutta rooliani. Ja yksi kokemus, jonka varaan nojaudun, on kokemus joka minulla on ollut jo usean vuoden ajan, mutta erityisesti viime kuukausina Britannian rajavalvonnan parissa. He ovat tehneet erinomaista työtä ja vaikka tämä välttämättä ei ihan kuulu tämän kuulemisen asioihin, niin haluan kuitenkin kiittää Ranskan ja Britannian välisen rajan rajavalvojien työtä. Jos joihinkin tiettyihin toimiin täytyy ryhtyä, niin, jotta voitaisiin tukea toimia rajoilla, niin kyllä näihin toimin ryhdyn kollegoiden kanssa tietysti. Question 17. Kysymys 17.3. EPPn kysymys. Elisabeth Vosenberg, olkaa hyvä. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Σας καλωσορίζω και εγώ με τη σειρά μου κύριε Κίνγκ. Έχετε δει... Minäkin toivotan teidät tervetulleeksi tänne. Herra King, sanoitte, että prioriteettinne ovat muun muassa tavoite leikata terrorismin rahoitusta. Puhuitte tänään useasta komission jutuksesta tähän liittyen. Voisitteko kertoa, että onko lainsäädäntöehdotuksia tulossa, joiden myötä olisi eurooppalainen ohjelma, joka tukkisi terrorismin rahoituksen joka kattaisi koko maksun elinkaaren, sillä nämä sillä on eri maksuja, jotka eivät ole tulleet katetuiksi. Esimerkiksi ohjelmaekonomassa EUn ja Yhdysvaltojen välillä. Thank you very much. Kiitoksia tästä kysymyksestä. Tämä varmasti liittyy myös edelliseen aiempaan kysymykseen siitä, mitä voimme tehdä terrorismin rahoituksen tukkimiseksi. EUn ja Yhdysvaltojen välinen järjestely, johon viitasitte, viittasitte, on hyvin tehokas järjestely. Vaikka ihmiset eivät liikuttele suuria rahasummia, niin usein näiden rahojen liikkeiden jäljittäminen voi auttaa tutkintaa hyvin, hyvin suuresti. Kirjaimellisesti satoja johtolankoja tämä järjestelmä tuotti Brysselin ja Pariisin terrori-iskujen jälkeen. Eli ne olivat erittäin hyödyllisiä, kaikki nämä tiedot ja johtolangat. Ja te kysytte, voitaisiinko tätä täydentää tai järjestelyllä ja EUn jäsenmaiden välillä ainakin Kyproksen pari-kolme vuotta sitten komissio ei lähtenyt tälle tielle, mutta minun mielestäni uhka kuva ja kuva uhkista on muuttunut, kuten olemme koko tämän kuulemisen aikana keskustelleet, joten mielestäni meidän pitäisi arvioida uudelleen tätä tilannetta ja tuoda esiin eri vaihtoehtoja. En tiedä, mitä ne täsmälleen olisivat, mutta meidän pitäisi tänä vuonna keskustella vaihtoehdoista tämän asian järjestämistä. Kysymys 18.3. Äh, SND. Kysymys äh, Peter, olkaa hyvä. Mikrofoni. It's okay. I have three short questions. Kuuluuko nyt kolme yhtä kysymystä? Ensinnäkin, toimeksiantokirjeen mukaan vastaatte myös aloitteista, joilla päivitetään Europolin terrorismin vastaista keskusta. Voisitteko kertoa siitä, mitä nämä aloitteet voisivat sisältää toiseksi, ottaen huomioon Snowdenin paljastukset ja, ja Euroopan pyynnöt, että kiellettäisiin kryptaus ja olisi tietyn keräysjärjestelmä, niin mitä, mikä on kantanne tähän kolmanneksi? Viime aikoina on ollut paljon eurooppalaisia tuomioistuinpäätöksiä tiettyjä ole toimia vastaan, kuten esim. Safe Harbor-sopimus, Turun sopimus. Miten varmistatte, että komissio ei ehdota lainsäädäntöä, joka myöhemmin tuomioistuin totesi oikeuden Kiitos. Uh, uh, thank you. Can I try and... Kiitoksia. Yritän ensin tarttua tähän keskimmäisen kysymykseen, koska jos ymmärsin oikein, niin minulla ei ole oikeastaan paljonkaan lisättävää siihen, mitä enkryptiosta jo aiemmin sanoin salauksesta. Se on yksi tärkeä osa online-maailmaa. Se palvelee erittäin hyviä tarkoitusperiä, tarjoaa myös mahdollisuuksia yksityisyyden suojelle, mutta sitä käytetään myös terroristeja, pedofiileja ja muita vastaan. Enkä tiedä, miten. Siis minä, minä tarvitsen, minun täytyy käydä asiantuntijoiden kanssa vuoropuhelua, jotta voin esittää uusia ajatuksia. Tässä vaiheessa en voi tietenkään tehdä mitään suostuksia. CTCstä ja Europolin vahvistamisesta. Tässä on meillä edessämme erinomainen mahdollisuus johon meidän täytyy tarttua kaksin käsin. Haluaisin tehdä yhteistyötä Europolin johtajan kanssa, jotta voin varmistaa sen, että hänellä on oikeat resurssit, rahoitus, asiantuntemus käytössään, jotta hän voi tehdä CTCstä niin tehokkaan kuin mahdollista. Haluan rohkaista jäsenvaltioita lähettämään asiantuntijoita Europoliin, jotta voivat jakaa asiantuntemustaan ja haluan rakentaa konkreettisen eh, tehokkaan yhteistyön varaan sellaisen, jota, joka on jo osoittautunut hyväksi. Eh, meillä on muun muassa tämä operaatio Fraternité, joka, eh, jota toteutettiin Pariisin iskujen jälkeen. Haluaisin siis rohkaista parempaan informaation vaihtoon, tiedonvaihtoon jäsenvaltioiden, viranomaisten ja CTC välillä siitä, miten hyvää lainsäädäntöä laaditaan. Toivottavasti voitte auttaa minua siinä silloin, kun se on tarpeen, koska kuten johdannossa sanoin, niin meidän täytyy myös toteuttaa niitä asioita, joita meillä on jo sovittuna. Mutta jos uusia toimia tarvitaan, uusia lakeja tarvitaan, niin ei pidä epäröidä. Ja kaikkien toimien täytyy olla erittäin laadukasta lainsäädäntöä, sellaista lainsäädäntöä, joka myös kestää ajan ö, hampaan. Ja ö, kunnioittaa myös perusoikeuksia? Se oli aika yksityiskohtainen kysymys, kysymys kysymykseen ja vastaukseen menivät jo, meni jo vähän liikakin aikaa, joten yrittäkää pitäytyä aikataulussa. Kysymys 19 on kolmas ECRn kysymys. Halla-aho, olkaa hyvä. Sir Julian, I would like to hear your... Kiitos. Kiitos Sir Julian, haluaisin kuulla kantaa ne lainsäädäntöyksistä, jotka liittyvät Euroopan turvallisuusagendaan. Ensinnäkin ampuma-asedirektiivi komission mukaan sen tavoitteena on poistaa terroristien pääsy tuli ampuma-aseisiin. Kuitenkin tosiasia on se, että ehdotus on hyökkäys legitiimejä ampuma-aseiden yksityisiä omistajia vastaan. Siinä on kymmenen vuoden looginen yhteys laillisten ja laittomien aseiden välillä. Uskotteko, että tämä ehdotus noudattaa oikean suhtaisuuden, tarpeisuuden subsidiariteetin ja laadullisen lainsäädännön periaatteita. Toiseksi älykässä rajapaketti, erityisesti tämä rajanytysjärjestelmä, tietojärjestelmä. Yksi kysymys, joka on aiheuttanut huolta parlamentissa, on laivavalvontaviranomaisten pääsy tietoihin, jotka on kerätty ja kasattu ja varastoitu. Viranomaiset tehneet selväksi, että tällainen saatavuus tuo lisää arvoa, mutta – on tiettyjä parlamentissa, jotka eivät ole tästä vakuuttuneita. Miten te näette tasapainon tietojen jakamisen ja yksityisen Suomen välillä? Kiitos. Uh, thank you. Um, uh, been... Kiitoksia. Yritän vastata, mutta niin, täällä uh, kollegat esittävät kaksi tai kolme kysymystä ja sitten komissaari ehdokkaan täytyy vastata useampaan kysymykseen ja se vie enemmän aikaa. No niin, olkaa hyvä komissaari ehdokas, olkaa hyvä. Niin, kiitoksia. Nämä olivat erinomaisia kysymyksiä. Sitten puheenjohtaja sanoi, että olette kaikki hyvin kokeneita ihmisiä, joten pitäkää nyt ne aikarajat aisoissa. No niin, olkaa hyvä ensimmäiseen ampuma-aseita koskevaan. Anteeksi nyt kaikille, mutta puheenjohtaja jatkaa, että jos kaikki menee hyvin ja koordinaattorit näin tämän hyväksyvät. Niin, ensimmäiseen kysymykseen siis ampuma-aseista, jatkaa komissaari ehdokas. Toivon, että sanoin johdannossani, että minulle ensimmäinen haaste ovat laittomat aseet, laiton asekauppa. Ja haluan työskennellä yhdessä Europolin, eh, SIS-järjestelmän, Interpol-järjestelmän kanssa, kolmansien maiden kumppanien kanssa. Ja hyvää työtä tehdään EUn ja Länsi-Balkanin maiden kanssa, sitä pitäisi mielestäni jatkaa ja voimistaa, ehkä jopa laajentaa joihinkin muihinkin maihin, jotta saadaan laiton asekauppa todellakin kuriin. Kuitenkin, jos saamme laittoman asekaupan kuriin, niin tässä on kuitenkin linkki siihen, että laillista aseiden omistamista myös Eh, tiukennetaan, koska tässä on riski, että niitä valuu sinne laittomalle puolelle. Ja eh, olen iloinen siitä, että päätöksiä on jo tehty. Eh, aseita deaktivoidaan, mutta kuten tiedämme, joskus deaktivoituja aseita aktivoidaan uudelleen ja käytetään, mutta meidän täytyy olla herkkiä ja ymmärtää myös ihan asiallista lainmukaista aseiden käyttöä. Tätä tasapainoa täytyy pitää silmällä. Mitä tulee älykkäisiin rajoihin, sisäänpääsy, ulospääsy, järjestelmä. Tämä on tärkeä aihealue ja haluan työskennellä komission sen kanssa hyvin läheisessä yhteistyössä, sillä on olemassa turvallisuusulottuvuus näissä rajaan tai rajatarkastus, rajan valvontakysymyksissä. Ja meidän täytyy pitää perusoikeudet, suhteellisuus, välttämättömyys ja nämä periaatteet mielessä. Kiitos. Kysymys numero 20, Louis Michelilta, kolmas Alden kysymys. Oui, monsieur le commissaire arvon komissari ehdokas. Hyvin konkreettinen kysymys. Terrorismidirektiivin puitteissa, josta tällä hetkellä käydään trilogia, niin siinä yritetään vakavasti täyttää eurooppalaisen PNR-järjestelmän aukkoja. Euroopan parlamentti pyytää automaattista PNR-tietojen vaihtoa sellaisista henkilöistä, jotka ovat epäilynalaisia tai tuomittujakin. Tällä tavalla voitaisiin taata informaation automaattinen vaihto jäsenvaltioiden kesken. Aiotteko te tukea tätä ehdotusta? Ja kun puhutaan tietojenvaihdosta, niin, niin siinä on rajansa, jos tietoja ei analysoida. Miten aiotte siis varmistaa sen, että PNR-tietoja analysoidaan samalla tavalla kaikissa jäsenvaltioissa? Se olisi tärkeää, olisi tärkeää, että meillä olisi yhteinen riskianalyysi niin, että harmonisoitaisiin muun muassa epäilyttävän käyttäytymisen määritelmää. Mitä aiotte tehdä tämän, tätä asiaa eteenpäin viedäksenne. Kiitos. Ensinnäkin ennen kuin pohditaan tätä, miten nämä tiedot, jotka on saatu tästä PNR-tietojärjestelmästä, on saatu pitää, sen pitää olla olemassa. Ja ensimmäinen tavoite, joka minulla tulee olemaan, jos minut valitaan, on tehdä yhteistyötä läheisesti jäsenvaltioiden kanssa, jotta ne voisivat panna jaloilleen omat järjestelmänsä ja käyttönsä sillä ilman sitä. Kysymys kuuluu, tätä kysymystä tarvitsee edes esittää tällä hetkellä. Tietääkseni on kaksi, ehkä kolme jäsenvaltiota, jotka pystyvät käyttää tällaista järjestelmää, joten jäljellä jää paljon työtä. Jos tähän päästään. Toivon, että niin käy tietenkin, niin sinne kohtaa pitää pohtia, että miten voidaan tehdä yhteistyötä tehokkaasti PIUiden välillä. PIUiden välillä. Ja olen valmis laatimaan suuntaviivoja, parhaita käytäntöitä sun muita, jotta näin voitaisiin tehdä sillä kaikissa näissä kysymyksissä, jos toimitaan perussopimusten puitteissa, pitää tehdä mahdollisimman paljon, jotta saadaan, yhteinen, saadaan yhteiset vastuut selvästi jaettua. Sitten direktiivi, joka käsittelee sitä, mitä voidaan tehdä terrorismia vastaan. Toivottavasti yhdessä voimme päästä nopeasti eteenpäin sillä kaikilla tasoilla oli kyse sitten koulutuksesta tai matkustamisesta tai itse koulutuksesta tai rahoitustasosta eteenpäin pitää kaikilla tasolla päästä. Thank you. Um, question number 20. Kysymys numero 20. Guelta. Martina Andersson. Thank you. Uh, what is... Olen täällä. Millä tavalla olette arvioinut Irlannin, olette arvioinut, arvioinut Irlannin turvallisuustilannetta Brexitin jälkeen? Ja miten voidaan mm, varmistaa se, että rajalla tilanne ei pahene? Miten aiotte eh, toimia estääksenne mahdollisen talousrikollisuuden, eh, joka on rajat ylittävää? Ja kyseessähän tulee olemaan EUn ulkoraja. Ja miten aiotte ähm, toimia voidaksenne mm, turvata tämän takaoven? Varmasti te tulette tekemään suunnitelmia ennen kuin lähdette, joten miten aiotte turvata tulliunionin niin, että esimerkiksi Britanniasta ei tule kiellettyjä tuotteita Irlannin kautta muualle Euroopan unioniin. Ja miten aiotte varmistaa sen, että rajojen turvaaminen ei vahvista kielteisiä tendenssejä Irlannissa? Kiitoksia tästä kysymyksestä. Voin yrittää vastata tuohon, koska kyse ei ole pelkästään tuon hallituksen asia, jolle tällä hetkellä työskentelen. Ja se koskee vastuita, turvallisuusvastuita, jotka uudessa mahdollisessa virassani tulevat kontolleni. Tiedän henkilökohtaisesta kokemuksesta, kuinka äärimmäisen tärkeää tämä on elämä tuon rajan molemmin puolin on kaikille. Olen kävellyt tuon rajan yli, olen kulkenut tuon rajan yli ja olen käve, ajan, ö, asunut sen molemmilla puolilla. Ja se tulee olemaan hyvin, tulee olemaan hyvin tärkeää Dublinissa, Belfastissa ja Lontossa, että tehdään yritys sellaisen ö, tien löytämiseksi, jossa näitä ö, haittavaikutuksia tuon ulko, mahdollisen ulkorajan ö, olemassaolosta voitaisiin lieventää, mutta tämä on tietysti neuvottelu EUn ja Britannian välillä varmaan ymmärrätte, miksi en voi lähteä tätä neuvottelua kommentoimaan. Kiitos. Kysymys 23, vihreiden kolmas kysymys Albrechtilta. Kiitos. Paljon kysymyksiä on ollut jo, joista useimmat ovat saaneet kattavan vastauksen. Sen takia haluaisin lisätä tähän perspektiivin, joka on suhde jäsenvaltioihin, kuten jo puhuitte samasta komissiossa ja miten tulette työskentelemään komissiossa ja parlamentin kanssa, mutta miten sitten todellakin saadaan olemassa olevien täytä, käytänteiden täytäntöpanoa aikaan jäsenvaltioihin ja miten saatte tukea jäsenvaltioissa sille, että on yhteistä toimintaa, yhteinen toimintasuunnitelma, jos ajatellaan turvallisuusunionia ja erityisesti jos ajatellaan esimerkiksi deradikalisoitumistoimia, että esimerkiksi myös radikalisoitumiskysymys vankiloissa, siihen pitää puuttua jäsenvaltiossa. Kiitos. Uh, thank you. I, I mean, I think there... Kiitoksia. Tähän kysymykseen liittyy ainakin kaksi puolta ulottuvuutta. Ensinnäkin, miten rakennamme luottamusta kansallisten viranomaisten kanssa ja toisaalta, mitä voimme tehdä vielä enemmän erilaisten kontaktien parantamiseksi, joskus kansallisten viranomaisten kanssa, mutta joskus laajemminkin kansalaisyhteiskunnan mm, edustajien kanssa ja etulinjan toimijoiden kanssa, olipa kyse vaikkapa kouluista, vankiloista, monista muista ää, paikoista, jotka ovat etulinjassa torjumassa radikalisoitumista. Mitä jäsenvaltiossa voidaan tehdä? Kuten alussa sanoin, niin EUlla on selvä rooli perustamissopimusten puitteissa rohkaista, auttaa, toteuttaa ja valvoa toteuttamista. EUlla on myös sellainen rooli, että sen täytyy asettaa normeja ja poistaa yhteistyön esteitä. Esimerkiksi tämä tutkintamääräys on erinomainen keino parantaa yhteisiä normeja niin, että voidaan estää yhteistyön, poistaa yhteistyön esteitä. Instituutioilla on erittäin tärkeä rooli. Niiden täytyy näyttää valoa silloin, kun jäsenvaltiot ovat murentumassa. Ja on myös käytännön keinoja, joilla virastot ja meidän järjestelmämme ylipäänsä voivat auttaa rakentamaan luottamusta jäsenvaltioissa. Mutta kyse ei ole ainoastaan jäsenvaltioista, ja tätä haluan korostaa, painottaa ja alleviivata, kun vastaan kysymykseenne. Minä uskon intohimoisesti siihen, että kaikkein menestyksekkäintä radikalisoinnin estämistyötä eivät tee valtiot, vaan kansalaisyhteiskunnan edustajat. Ja meidän täytyy tarjota niille eh, rahoitusta, asiantuntemusta ja, verkostoja niin, että kaikki voivat yhdessä ruohonjuuritasolta rakentaa ja vaihtaa parhaita käytänteitä. Kiitoksia. Sitten AFET-valiokunnan kysymys, eli eh, edustaja Pasku, olkaa hyvä. Thank you very much. Sir. Kiitoksia. Me tiedämme, että on olemassa tendenssi eh, yhdistää sisäisiä ja ulkoisia turvallisuusaspekteja. Ja tämä on ehkä, on ehkä yksi ulottuvuus meidän tulevassa turvallisuustilanteessamme. Ja konkreettisesti te olette nimenomaan tämän integraation tai tämän yhdistämisen ytimessä ja haluaisin tietää, Oletteko pohtineet, pohtinut yhteistyön konkreettisia muotoja, kun esimerkiksi korkea edustaja huolehtii ulkosuhteista ja ulkoasioista, ja sitten toisaalta on olemassa terrorismin vastaisen keskuksen koordinaattorit, jotka myös tekevät työtä tällä alueella. Yes, uh, I've Kyllä, olen aloittanut työskentelyn tuolla suunnalla, tapasin heidät ja keskustelin kanssaan juuri siitä, mistä puhuitte. Eli että on kolikolla kaksi puolta, sisäinen ja ulkoinen ulottuvuus. Ja monilla osa-alueilla meidän pitää vahvistaa kumpaakin. Ja ne kumpikin vahvistuvat, jos teemme asiat oikein, joten haluan tehdä yhteistyötä totta kai varapuheenjohtaja Mogherinin kanssa ja komission kollegoiden kanssa, jotka työstävät ulkoisia asioita niin läheisesti kuin mahdollista jotta voidaan varmistaa, että valtavirtaistamme turvallisuuskysymyksiä, sisäisiä ja jaettuja kysymyksiä kolmansien maiden kanssa käytävissä vuoropuheluissa esimerkiksi meidän tulee yhteistyötä, jota voidaan käydä kolmansien maiden kanssa, kun torjutaan väkivaltaista ääriliikehdintää, vuoropuheluita käydään kolmansien maiden kanssa, sen ylpytin kanssa, jota he ovat tarjota siihen, että deradikalisoidaan ja totta kai yhteistyötä tarvitaan rahoituskysymyksissä, terrorismin rahoituksessa. Ja sitten oli kysymys, jota käsiteltiin hetki sitten, tarve puuttua laittomaan asekauppaan. Siinä vain joitain osa-alueita, joihin meidän pitää keskittyä. Ja on rakenteellisiakin suhteita, jotka ovat enemmän tärkeitä. Olen mielestäni nähnyt sitä, että suhteemme on parantunut Yhdysvaltoihin, tästä puhuin jo. Ja olen sitä mieltä, että yleisesti ottaen järjestysohjelmissa Noras kollega mainitsi tämän ja hän kysyi terrorismin rahoitusohjelmasta. Mielestäni tässä yhteistyömme kolmansien maiden kanssa on olennaista sisäiselle turvallisuudellemme. Thank you. Question number... Kiitoksia. Kysymys numero 23, kolmas EFDn. Kysymys Batsonilta. Thank you, Claude. Uh... Kiitoksia, Claude. Sir Julian. Tehän olette täällä, jotta voitte perustaa turvallisuusunionin ja Europol vuonna 2013 sanoi, että tarvitaan politiikkaa, jotka mahdollistavat vapaan kaupan äh, ja äh, vapaa muutta, äh, liikkumisen, mutta kansainvälinen rikollisuus vetää mattoa Ähm, tämän vapaan liikkuvuuden alta. Oletteko yhtä mieltä Europolin kanssa siitä, että vapaa liikkuvuus on aiheuttanut suuria turvallisuusuhkia ja ongelmia EUlle ja jäsenvaltioille? Eikö tämä ehdotettu turvallisuusunioni ole taas yksi uusi esimerkki siitä, että Euroopan unioni luo ongelman ja sitten ää, äh, edellyttää siihen ratkaisuja, joka ei, ei, puolestaan edellyttää aina vain enemmän ja enemmän toimivaltoja EUlle? Eikö tässä pitäisi pitää, ähm, eikö, tässä, eikö tässä haluta vain pitää rajatonta Eurooppaa elossa sen sijaan, että halutaan turva, turvaa kansalaisille? Um. Kiitoksia. Toivon vilpittömästi, että johtoajatus ja ilman muuta ainakin oma motivaationi on se, että meidän kansalaisemme ovat turvassa. Johtoajatus on terrorismin vastainen taistelu, riko, järjestäytyneen rikollisuuden ja kyberrikollisuuden vastainen taistelu. Luulen, että tämän pitäisi tulla hyvin selvästi esille kaikista sanomastani, koska sitä todella tarkoitan. Se on tämän viran ja tämän työn tarkoitus ja minä asetan sen aivan ytimeen, kun puhutaan äh, työstäni teidän kanssanne, jäsenmaiden kanssa, viranomaisten kanssa tai kansalaisyhteiskunnan kanssa turvallisuusunionin rakentamiseksi. Sanon jälleen kerran, että kaikkein pahimmat tapaukset ja pahimmat asiat, joiden kanssa me työskentelemme, pahimmat terroristit eivät ole huolissaan siitä, missä mihin he hyökkäävät, mihin kohtaan Schengen-aluetta tai ei Schengen-aluetta. He hyökkäävät elämää vastaan. Kiitos. E kysymys 25 EPPn neljäs kysymys. Dias Tymeres, olkaa Muchas gracias, señor King. Kiitoksia, herra King. Toivotan teidät tervetulleeksi ja toivon teille paljon menestystä turvallisuusunioni. No se kuulostaa hienolta, se on hieno sana, josta tulemme elämään tietyn ajan, mutta artikla 4 on se, joka sanoo todellisuuden. Tämä on jäsenvaltioiden toimiala, joten me olemme siis yhteistyön piirissä. Europolin säännös sanoo, että se on yhteistyöelin. Ja kerronpa teille uutisen, jota ette ehkä ole vielä kuullut, tai en tiedä oletteko kuullut. 24. komission tiedonanto ilmaisee että turvallisuusagendan soveltamisessa on otettava huomioon, että 2016 syksyllä Toisin sanoen nyt 90 päivän sisällä komission täytyy esittää aloitteita, jotka vahvistavat Europolin terrorismin vastaista keskusta ja e, tuoda esiin konkreettisia toimenpiteitä. Haluan esittää siis ihan spesifin kysymyksen mitä lyhyen ja pitkän tähtäimen toimenpiteitä tulette esittämään tämän keskuksen vahvistamiseksi kolmessa kuukaudessa? Ja miten ennaltaehkäisevä ja operatiivinen kapasiteetti yhdistetään? Ja vielä kysyn suhteista ECTC ja ja rouva Mogherinin tiedusteluyksikön välillä. Miten tämä käytännössä, ei periaatteessa, vaan käytännössä koordinoida näiden kahden välinen työ? Kiitos. Uh, thank you. Um, Kiitos. Toivottavasti omaa asiantuntemustanne saan käyttää hyväksi, kun toivottavasti saamme vielä yhdessä työtä eteenpäin tässä asiassa. Olette oikeassa. On sitoumusta antaa konkreettisia ideoita, ehdotuksia. Uskon, että näin tulee käymään, että määräaika, määräajassa tullaan pysymään. Ja näin täytyy tapahtua, koska meidän pitää hyötyä uudesta oikeudellisesta kehyksestä täysin, joka astuu voimaan ensi toukokuussa. Me pitää valmistautua siihen nyt jo. Joten niin paljon kuin mahdollista minä tulen puhumaan Europolin puolesta, haluan vankistaa sitä, tulen tarjoamaan tukea politiikkakehyksen myötä rahoituskysymyksissä, henkilöstökysymyksissä, oliko se sitten uudesta henkilöstöstä tai muista resursseista Europolille, tai oli kyse siitä, että kannustetaan jäsenvaltioita toimimaan paremmin ja lainaamaan henkilöstöä Europolille, lähettämään heitä sinne. Arvioinnin perusteella tarvitaan 80-90 henkilöstöjäsentä lisää, jotta voidaan täyttää uudet tehtävät, joita ehdotetaan Europolille, ja haluan saavuttaa nuo tavoitteet. Kysyttiin operatiivista kapasiteetista. Tietenkin on CTCn työ mukaan lukien internetpuolen työ- ja rahoituskysymykset ja jatkuva vuoropuhelu, jota käydään kansallisesti viranomaisten välillä. Haluaisin, että se vahvistuu entisestään, jotta voidaan vaihtaa parhaita käytänteitä, jotka liittyvät tietojen jakamiseen ja koordinointiin ympäri Eurooppaa. Mutta ei pidä myöskään unohtaa tärkeää työtä, jota Europol täytyy, täytyy tehdä verkkoturvallisuus- verkkorikoskysymyksissä tai salakuljetuskeskuksen tiimoilta. Tämä liittyy juuri tärkeisiin operatiivisiin kapasiteetteihin, joita Europolilla on, joita tuen. Ja vastatakseni aikaisempaan kysymyksen sanon, että haluan tehdä kaikkeni, jotta voidaan kannustaa jäsenvaltioita käyttämään enemmän yhteisiä tutkintaryhmiä – jotka tulevat Europolista ja Eurojustista. Se on hyvin tärkeää myös. Lopuksi puhuitte kannustamista. Totta kai pitää löytää parasta mahdollista tasapainoa. Tämä on siis, liittyy juuri tuohon sisäisen lukuisen turvallisuuden tasapainoon. Katsotaanpa, pääsemmekö me tähän yksi minuutti, kaksi minuutti järjestelmään. Kysymys 26 on SJD4 kysymys. Tanja, saat esittää sen. Kiitoksia, kiitoksia puheenjohtaja. Arvon komissaariehdokas, haluaisin puhua uudesta turvallisuusteknologiasta. Mitä, olet, mitä te olette mieltä uuden turvallisuusteknologian kehittämisestä? Miten roolissanne aiotte varmistaa sen, että EUn rahoitus jota annetaan turvallisuustutkimukseen, niin ei koske ainoastaan äm, turvallisuuden parissa toimijoita, vaan vastaa myös perusoikeuksien vaatimuksia. Ja kun ajatellaan biometrisen tiedon käyttöä ja vaihtoa, niin mitä olette mieltä siitä, että kasvojen tunnistamisteknologiaa teknologiaa halutaan entisestään kehittää ja miten te aiot voitte ö, ottaa huomioon ihmisoikeusimplikaatiot siinä? Uh, Kiitos. Niin, pitää saada yhteys tutkintarahoituksen ja turvallisuustavoitteiden välille. Kunto on hyvin tärkeää, yhä tärkeämpää. Minä rohkaisee se, että on ollut läpimurtoja tutkimustöissä, joita me olemme rahoittaneet. Ne ovat hyvin relevantteja turvallisuuden kannalta esimerkiksi tehtiin tutkimusta, jota EU rahoitti. Sen tavoitteena oli saada tiettyjä osvittoja. Tai siis tämä liittyy räjähdestyöhön, tämä tutkimus. Sitten oli toinen loistava tutkimus, jota EU rahoitti, jolla pyrittiin parantamaan sellaisia over the horizon tyyppisiä tutkia, joten tässä on suora yhteys tutkimushankkeiden ja turvallisuuden välillä. Ja haluaisin kannustaa tuota jatkossakin, mutta kuten sanoitte ihan oikeinkin, meidän pitää kuitenkin muistaa kehykset, joista on puhuttu aikaisemminkin tänään, eli perusoikeuksien tasapaino, joka on turvallisuusunionin kulmakivi. Se on osa tätä prosessia, jota haluan kehittää yhdessä komission kollegoiden kanssa, jotka ovat suoraan vastuussa seuraavasta tutkimusrahoituksen syklistä. Thank you very much. Uh, question number 20. Kiitoksia. Kysymys 274 CCRn kysymys. Makovei. Thank you, President. Kiitoksia, puheenjohtaja. Minulla on kaksi lyhyttä kysymystä. Meillä on monia asiakirjakokonaisuuksia parlamentissa, jotka liittyvät terrorismin vastaiseen taisteluun. Ja yksi on Euroopan ulkorajojen tietokantojen vahvistaminen. Meillä on tästä erilaisia kantoja, neuvottelemme siitä ja kysymykseni on, mikä on teidän roolinne, kun otetaan huomioon kuinka kiireellistä on saada aikaan turvallisempi ympäristö kansalaisille eh, Euroopan ulkorajojen suojelemisen ja puolustamisen kannalta. Oletteko sitä mieltä, että systemaattiset tarkastukset ja kaikkien tietokantojen relevantti käyttö lisäisivät turvallisuutta ja tekisi eh, rajoistamme tehokkaammat kun puolustaudumme mahdollisilta terroristeilta? Toinen kysymys. Miten parannatte yhteistyötä ja tiedonjakoa tiedustelu- ja lainvalvontaviranomaisten välillä eri jäsenmaissa? ja myös yhteistyötä ja tiedonjakoa eurooppalaisten virastojen välillä. Tämä on ongelma, sillä joskus yhteistyö ei toimi tai ei ole täysin painoista näiden virastojen välillä. Kiitos. Thank you very much. Um, on... Kiitoksia kovasti. Turvallisuudesta rajoillamme. Kuten aiemmin jo muistaakseni sanoinkin, niin tarvitaan useita turvallisuuden tasoja tai kerroksia. Y- yksi, jota tulisi vahvistaa, on nimenomaan rajoilla oleva kerros ja aion tehdä läheistä yhteistyötä komissaari Mopoloksen kanssa ja muiden kollegoiden kanssa, kun me työstämme näitä eh, ehdotettuja uudistuksia, joihin viittasitte. Mielestäni meidän on syytä eh, siirtyä siis systemaattisista ei-systemaattisiin tarkastuksiin Mielestäni meidän on syytä, kuten aiemmin jo sanoin, pohtia erilaisia tarkastuksia, joita voitaisiin toteuttaa rajoilla, erityisesti kun puhutaan kolmansien maiden kansalaisista. Ja olen toki yhtä mieltä siitä, että meidän täytyy pohtia, kuinka voimme tehokkaasti käyttää saamaamme tietoa kautta eri järjestelmien niin, että olemme myös johdonmukaisia perus oikeuksien kanssa ja teemme vain sen, mikä on tarpeen. Tämähän on tärkeää työtä ja meidän täytyy asiantuntijoiden kanssa tehdä tätä työtä ja sitten esittää suosituksia. Mitä tulee yhteistyön rakentamiseen? Mukaan luettuna poliisien ja tiedusteluviranomaisten kanssa. Se voi joskus olla vaikeaa, se voi joskus olla vaikeaa jopa jäsenvaltion sisällä, eikä ainoastaan tosiaankaan jäsenvaltioiden välillä ja Euroopan tasolla, mutta meidän täytyy tehdä voitavamme, jotta voimme saada aikaan parhaita käytänteitä. Ja Pariisin attentaattien jälkeen puhuin jo siitä erinomaisesta yhteistyötä, jota Europol, Belgian viranomaiset ja Ranskan viranomaiset toteuttivat. Tämä oli tämä operaatio Fraternité. Sitä toteutettiin näiden iskujen jälkeen, joten minä toivon, että kun tällaista käytännön yhteistyötä rakennamme, niin voimme vahvistaa luottamusta ja voimme puuttua niihin ongelmakohtiin, joita tehokkaassa kommunikaatiossa on. Uh, uh, No niin, tämähän on Strasburgin maanantai, mutta täytyy vielä, minä en tiedä, olenko minä ainoa, joka tällä väsähtää, mutta seuraava kysymys, neljäs Alden kysymys, Sofi Intvelt, olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Tervetuloa komissaari ehdokas kaksi kysymystä. Pidän hyvänä sitä, että korostatte tavoitteiden saavuttamista lupaustanne arvioida terrorismin vastaista strategiaa. Haluaisin kuulla iloinen siitä, että onko strategia tähän asti menestynyt vai epäonnistunut, olemmeko torjuneet terrorismia tehokkaasti viimeiset 15 vuotta vai emme, ja onko teistä toimenpiteitä, joita voitaisiin kumota. Puhutte uusista toimenpiteistä, onko toimia, jotka voisin kumota. Toinen kysymys vaikuttaa siltä, että ehdottaisitte, että Yhdysvaltain kritiikki vaikuttaa negatiivisesti yhteistyöhömme. Minusta tämä on hassua sillä Yhdysvaltain sisällä kritiikki on voimakkaampaa, erityisesti ajattelen senaattori Feinsteinia ja hänen komiteansa ja mietin, että mitä teette, jotta saavutatte vastuullisuuden EUn jäsenvaltion roolille, jos ajatellaan cia luovutusskandaalia. Uh, th- thank you very much. Kiitoksia kun puhutaan arvioinnista, niin se tapa, jolla olemme oppineet reagoimaan näihin uhkiin ja attentaatteihin, on kehittynyt suuresti 15 viime vuoden aikana. Tilanne ei ole todellakaan sama tätä nykyä kuin esimerkiksi 15 vuotta sitten, kun oli 9-11, ja henkilökohtaisesti olen iloinen siitä, että olemme kehittyneet. mistä on tullut me osaamme, meistä on tullut tehokkaampia. Mutta miten minä arvioin tätä? Eli olisimmeko me e, toimineet paremmin, jos olisimme tehneet jotain asioita eri tavalla? No en tiedä. Mutta jos me teemme asianmukaista arviointia, niin meidän täytyy olla valmiita ainakin paremman lainsäädännön hengessä – joka on myös tämän valiokunnan sydäntä lähellä ja minunkin sydäntäni, niin meidän täytyy olla valmiita paitsi soveltamaan oikeasuhteisuusperiaatetta, niin sen lisäksi myös tarkistamaan sitä, mitä olemme tehneet aiemmin. Ja tämän komission työ, työssäkin on tapahtunut niin, että joitain toimia on kumattu, eikä ole mitään syytä sille, etteikö tälläkin alalla noudatettaisi parhaita käytänteitä. No, sitten USA-kritiikki. No, ehkäpä ilmaisin itseni hiukan virheellisesti. Jo, se kritiikki, jota on tullut tästä parlamentista mukaan luettuna tästä valiokunnasta, on auttanut tilantaan parantamisessa parantumisessa USAssa ja meidän suhteidemme parantumisessa USAn kanssa. Koska sen jälkeen, kun te ja muut tässä valiokunnassa olette toimineet vakuuttavasti, niin olemme saaneet aikaan parem- tiukempia sääntöjä, jotka liittyvät vaikka yritysten valvontaan, lakien valvomiseen eh, ja niin edespäin. Joten kyllä meidän työmme on ollut tehokasta. Thank you. Question 29, the... Kiitoksia. Kysymys 29, Guen 4, Marie-Christine Vergia. Merci, Monsieur le Président. Kiitoksia, puheenjohtaja. Ja hyvää iltaa, herra King. Kiitoksia teidän erinomaisesta ranskan kielen taidostanne. Haluaisin palata tietokantoihin ja ennen kaikkea niiden yhteistoiminnallisuuteen. Mielestäni keskeisin ongelma on se, miten jäsenmaat panevat täytäntöön tätä työtä. En ole teidän laillanne optimisti Ranskan ja Belgian välisen yhteistyön suhteen, vaikka se onkin hiukan parantunut. Vielä on paljon tehtävää ja jos yhteistyö olisi ollut parempaa, oltaisiin ehkä vältetty joitakin asioita, ainakin niiden mittasuhteita. Meillä on vielä paljon vastuunjaon saralla tehtävää työtä. Jäsen maat eivät ole tilanteen tasalla, kun turvallisuuskysymykset ovat kansainvälisiä, mutta ne ovat myös EUn sisällä ylikansallisia. Ja mielestäni nämä, tätä näkökulmaa viedään yhä enemmän kansalliselle puolelle ja yhä enemmän myös viedään katsetta pois perusoikeuksista. Jos katsotte tätä rajavalvontaa, niin tällä hetkellä rajoja valvotaan ennen kaikkea järjestäytyneen rikollisuuden näkökulmasta. Meidän täytyy tietää, mitä me teemme ja mielestäni meidän on hyvin kiireellisesti arv- todella arvioitava nämä kaikki tietokannat ja suhteutettava ne niihin täsmällisiin tavoitteisiin, jotka meillä on alussa ollut. E, miten ne ovat kehittyneet, millaisia teknisiä ja juridisia e, seurauksia ja tuloksia on syntynyt ja nimenomaan ihmisoikeuksien näkökulmasta tätä tulee tarkastella. Kiitoksia. Olen samaa mieltä siitä, että meidän on arvioitava omaa toimintaamme ja tekemiemme toimenpiteiden tehokkuutta olen valmis teidän kanssanne yhdessä sitä tekemään. Olen samaa mieltä myös siitä, että täytäntöönpano on tärkeä kysymys ja sen on oltava prioriteetti kysymys. Toisinaan on eh, vielä enemmän rohkaistava jäsenmaita tällä alueella pyydän anteeksi, jos lyhenteet menevät väärin, mutta ajattelen nyt esimerkiksi prymmiä, joiden kolmella eri osa-alueella on 18 tai parikymmentä osallistuvaa maata, jotka ovat täysin kykeneviä panemaan sopimukset täytäntöön kaikilla kolmella osa-alueella. Eli siellä on vielä aika monta, jokaisella osa-alueella aika monta jäsenmaata, jotka eivät vielä siihen kykene, kun vain 18-parikymmentä maata siihen kykenee. Tämä liittyy, tai ajattelen tässä näitä räjähdeennakointikysymyksiä. Siellä näitä sääntöjä ei kaikissa jäsenmaissa toteuteta, eivätkä ne ole valmiita työskentelemään yhdessä määrittelemiemme tavoitteiden hyväksi. Hyvät kollegat, nyt olemme 20 minuuttia jälkijunassa. Pyytäisin, että ette puhuisi pidempään kuin 30 sekuntia. Aion käyttää nuijaani tällä tavalla, jos joku puhuu liian pitkään mukaan luettuna tietysti komissaari ehdokas, joten kaikkien täytyy pitäytyä tässä yhdessä ja kahdessa minuutissa, eikä mitään puolen minuutin ylityksiä. King. Kiitos puheenjohtaja herra King. Yksi EUmme sisäisen tai IRUn yksikön tehtävistä on tunnistaa terroristi, siis terrorismin sisältö. Viittasitte tähän kysymykseen, miten aiotte taata, että ainoastaan terroristinen – sisältö tunnistetaan ja poistetaan. Mikä tärkeämpää, kuka, missä ja milloin selvästi määrittelee, mikä tällainen sisältö on, joka liittyy terrorismiin. Miten aiotte varmistaa, että Europol ja tai EUn IRU-yksikkö noudattavat tiettyjä periaatteita, kun toimivat tehtävässä? Kiitos. Thank you. Thank you very much. Um, there's clearly a distinction. Kiitoksia kovasti. Totta kai toisaalta pitää erotella se välillä, mikä on vihapuhe ja se, että yltetään väkivaltaan, mikä on laitonta. Ja siihen pitää puuttua. Ja se on laissa säädettyä. Ja sitten on toisaalta hyvin vakavaa terrorismista sisältöä tai propagandaa, joka ei ole vihapuhetta tai väkivaltaan yllyttämistä, vaan ja sitten on toista, toista joka, jotain, joka on ei toivottu Ja kyse on toista, tästä toista kategoriasta, jota pitää työstää. Olen hyvin tyytyväinen siihen, että meillä on nyt rakenteita, joilla niitä tarkastellaan avoimesti ja niissä käydään yhteistyötä verkon palvelutarjoajien kanssa – jotka omalta osaltaan tekevät yhteistyötä avoimesti tässä vuoropuhelussa ja haluan viedä tätä eteenpäin. ei ole valmista vastausta kysymyksiin, sillä en tiedä, miten tässä tullaan tarkalleen jotain toimimaan, mutta sitten kun nähdään asioita, jotka ovat toivot, ei toivottuja, to, osissa tapauksissa asia pitää, no, sieltä pitää ottaa pois ja toisissa tapauksissa kyse on siitä, että varmistetaan, että on vaihtoehto vaihtoehtoisia viestien narratiiveja, joita on saatavilla myös. Tähän liittyy teknisiä kysymyksiä, jotka pitää ratkaista internetin palveluntarjoajien kanssa, mutta on sitä mieltä, että olemme tämän velkaa suurelleisylle, jotta se ovat eri vaihtoehtoja, eri viestejä, ja meidän pitää kannustaa heitä käyttämään kriittistä älykkyyttään, kun arvioivat noita viestejä. E Kysymys 32. Äh, Fastark, olkaa hyvä minuutti. Sir Julian, ich sitze auf 12 Uhr. Ihre Aufgabe wird die Sicherheitsunion sein. Niin, turvallisuusunioniin kuuluu ennen kaikkea huhtikuun turvallisuusagendan täytäntöönpanoa ja siinä on monia vapauksien kannalta tärkeitä asioita, kuten tietojen vaihto ja ampuma-asedirektiivien vahvistaminen. Siitä olemme tänään jo kuulleetkin. Ensin ähm, kädessä on siis kysymys siitä, että ihmisiltä otetaan pois vapauksia ja annetaan sitten vasta lahjaksi eh, turvallisuutta ja tätä on useinkin kokeiltu, koska se ei koskaan ole toiminut. Yksi asia teidän mandaatistanne puuttuu, te olette vastuussa turvallisuusunionistanne, mutta mandaatissanne ei sana raja kerrota yhtään kertaa. Rajat ylittävät rikollisuus mainitaan kerran, mutta sanaa rajat ei mainita kertaakaan toimivaltuuksien määritelmässä. Kuinka tärkeää rajavalvonta on teille? Tässä kysymyksessä? Uh, uh, thank you. Um... Kiitoksia. Olen samaa mieltä täällä ilmaistusta käsityksestä, että Yksi seikka on nimenomaan se, että nimenomaan rajalla täytyy puuttua näihin uhkiin ja taistella niitä vastaan. Ne ovat rajat ylittäviä uhkia. Eli jos niihin puututaan rajalla, niin sitten mahdollisuus vaikuttaa asioihin kasvaa. Toivon, että olen tässä jotain onnistunut valaisemaan siitä, miten komission kollegoiden kanssa ryhmässä työskennellessämme eh, ja toimenpiteitä toteuttaessamme eh, tulemme toimimaan turvallisuusulottuvuuden puitteissa myös rajoilla ja toivon, että pystyn vastaamaan näiden toimien tehokkuudesta ja johdonmukaisuudesta teille myös perusoikeuksien suhteen. Viimeinen asia, mitä haluamme, on viedä ihmisiltä vapauksiakin. Monika Olmaier, please. Seuraavaksi Monika Olmaier. Puheenjohtaja. Arvoisa ehdokas Julian King, muotoillaan se nyt näin. Päinvastoin kuin Rova von Storsmin eivät kiinnosta suhtautumisen raja-aitoihin, vai miten poliisit varmivat voivat toimintansa ja rajat ylittävästi tehdä yhteistyötä koordinoidusti EU-ssa. Tässä on hyvin hetekoinen kenttä, toisilla on 30 minuuttia, toisilla on 30 kilometriä, eli ei voidaan ajatella, että miten rajat ylittävästi voidaan koordinoidusti tehdä yhteistyötä, jos on kielellinen tapaus ja miten tämä voidaan taata. Minä kiinnostaisi, miten ta- voitte takaa että miten tähän ongelmaan voidaan puuttua, että rajat ylittävästi kansalaisten turvallisuus EU:ssa voidaan turvata ja miten poliisi voi tehdä yhteistyötä paremmin. Thank you very much. Um, I... Kiitoksia kovasti. Olen täysin yhtä mieltä teidän Ja Monissa kysymyksissä on puututtu siihen, että kun näihin uhkiin halutaan puuttua, niin toimiin täytyy ryhtyä tehtyä ihan juurilta käsin rajoilla ja rajojen puitteissa sisälläkin. Ja olemme keskustelleet eri tavoista toteuttaa näitä pyrintöjämme. Kun rohkaistaan rajat ylittävää yhteistyötä, niin osittainhan kyse on siitä, että meidän täytyy tehdä EUn välineistämme, järjestelmistämme ja virastoistamme sellaisia, että ne toimivat hyvin, että voivat jäsenvaltiot rohkaista tehokkaaseen yhteistyöhön. Ja osittain on käytettävä hyväksi myös lainsäädäntöä tai muu, muita keinoja, jotta voidaan poistaa yhteistyön esteitä. Joskushan yhteistyön esteet koostuvat normeista, on ö, kunnioitettava, tunnustettava toinen toistensa normit, ja aiemmin puhuin tästä tutkintamääräyksestä, joka on tulossa piakkoin. Se on erinomainen esimerkki tehokkaasta toiminnasta, jonka avulla voidaan parantaa jäsenvaltioiden välistä yhteisymmärrystä ja helpottaa nopeaa toimintaa esimerkiksi rikosjuttujen tutkinnassa ja syytteeseenpanossa. Eli näillä aloilla varmaan saadaan edistystä aikaan. Kysymys, kysymys 34 Tanja Fajuni. Thank you, Chair, again me. Kiitos puheenjohtaja, herra King. Relevantin tiedon ajankohtainen vaihtaminen on hyvin tärkeää, jos halutaan menestyksekästä laivaltaviranomaisten yhteistyötä, erityisesti EU-tasolla kuitenkin. Hyökkäyksiä on koettu, ne ovat osittain miten jäsenvaltiot ovat epäonnistuneet käyttämään olemassa järjestelmää, kuten Schengenin tietojenvaihtojärjestelmää tai PREM-päätöstä Tämä on yllättävää, koska 2005 neuvosto hyväksyi päätöksen, jonka mukaan jäsenvaltioiden pitää vaihtaa tietoja, joka liittyy terroristirikoksiin tuossa jäsenvaltioissa, kuten myös EU-virastojen kanssa tietoja pitää vaihtaa. Myös kysymys kuuluu, mihin konkreettisiin toimiin aiotte ryhtyä, jotta voidaan edistää tiedon oikea-aikaista vaihtamista jäsenvaltion välillä, jotta voidaan parantaa tie, tietojen, tiedo, tiedon laatua. Ryhtyykö rikkomusmenettelyyn jäsenvaltioita vastaan, jotka eivät täytä näitä velvollisia näitä velvollisuuksia? Kiitos. Uh, yes. Uh... Kyllä. Prömmin tapauksessa, josta puhuimmekin jo, olemme käynnistäneet ja jotta rohkaisisimme jäsenmaiden viranomaisia tekemään sen, mitä niiden kuuluu tehdä. Toinen kysymys on sitten tämä räjähdeasia. Siinäkin olemme käynnistäneet joitakin rikkomusmenettelyjä ja on tietenkin aivan selvää, että on parempi, jos pystyy rohkaisemaan jäsenmaita tekemään tehokasta täytäntöönpanoa, eli siis toimimaan jo aikaisemmin kuin vasta rikkomusten tapahduttua. Ja tämä lainsäädäntökehys on tässä hyvin tärkeä, mutta tässä on myös hyvin käytännöllinen puoli, joka on se, että rakennetaan It's not going to stand up and work. PIU toimia ja vain kahdella jäsenmaalla on tällä hetkellä näiden kehittämiseen valmiit suunnitelmat. Eli jos aloitamme jo nyt, niin voimme toimia näiden matkustajatietoyksiköiden, PIU-matkustajatietoyksiköiden hyväksi ja rohkaista näitä toimia ja rahoittaa. Meillä on 50 miljoonaa tälle vuodelle ja 70 miljoonaa ensi vuodelle. Tässä ei ole kysymys pelkästään rikkomusmenettelystä, mutta tarvittaessa niitäkin käytetään. ECR's fifth question. E viides kysymys. Vestisen, olkaa hyvä. Speaking Danish. Uh, Puhun tanskaa. Isä candidate. Arvon komissaari, ehdokas, otitte esiin kaksi erityistä kysymystä. Uh, yksi on sellainen, joista suurissa kysymyksissä EPPssä, uh, SJDssä ja ALDessa on puhuttu, on Ähm, on toivottu, että Europolista tulisi tavallaan Euroopan FBI. Ähm, oletteko te sitä mieltä, että näin tulisi tosiaan toimia myös komission kannalta katsottuna? Toinen kysymys, kun puhutaan Tanskan opt-outista, eli äh, sitä, että äh, Tanska ei osallistu Europoliin eikä PNR-ehdotukseen, vaikka Tanska onkin Schengen-sopimuksen sopimuksen osallistuva maa, niin näkisittekö te mitään etuja siinä, että Tanska osallistuisi terrorismin vastaiseen toimintaan? Miten sitä voitaisiin edistää? Um... Kiitoksia kovasti. Vastaan näihin kahteen kysymykseen riippuen siitä, mitä on sanottu useasti näissä keskusteluissa. Eli on paljon, mitä voimme tehdä, mitä teemme, mutta perussopimusten puitteissa. Ja on päivä päiväselväksi, ja näin olen sanonutkin, eli Europol voi ja sen pitäisi tukea analyyttistä operatiivista työtä jäsenvaltioissa. Sen pitäisi auttaa rakentamaan luottamusta ja parantamaan yhteistyötä, mutta se ei voi olla FBI Yhdysvaltain tiedusteluyksikkö. Se on selvästi sanottu perussopimuksissa. Toinen kysymyksenne Tanskasta ja sen suhteesta Europoliin. Tuen Europolia. Toivottavasti tein sen selväksi. Ja tuen jäsenvaltioiden sitoumusta Europoliin. Sekin lienee tullut selväksi, mutta perussopimusten puitteissa. Tiedätte paremmin kuin minä, että Tanska on valinnut opt-outin ja se vaikuttaa sen suhteisiin tällä osa-alueella. Siitä oli kansanäänestys. Ja kuten kaikkien kansanäänestysten osalla meidän pitää kunnioittaa lopputulosta. Thank you. Question 36. Kysymys 36, viides kysymys Aldelta. Olkaa hyvä. Благодаря, господин председател. Сър Джулиан. През юли Европейският парламент... Herra King, heinäkuussa Euroopan parlamentti äänesti mietinnöstä, joka koski rajarannikkovartiostoa. Bulgarian kansalaisena olen hyvin tyytyväinen siitä, että sitä sovelletaan jäsenmaihin, jotka eivät kuulu Schengenin alueeseen. Tämänhetkisessä geopoliittisessa tilanteessa Bulgarialla on hyvin vastuullinen ja vaikea tehtävä Euroopan ulkorajojen eh, hallinnoinnissa. Meidän rannikkovartiollamme ei ole esimerkiksi sissiin ja joihinkin muihin tietokantoihin pääsyä. Eli millaisia instrumentteja pitäisi kehittää, jotta voitaisiin tukea terrorismin vastaista taistelua sellaisissa maissa, joilla on ulkorajoja, mutta jotka eivät ole Schengenissä? Uh, thank you. Thank you very much. Kiitoksia ensinnäkin. Haluaisin sanoa, että Pidän Bulgarian ponnisteluja hyvänä ja sen panosta Europoliin, Frontexiin, Sepoliin, koulutukseen ja muilla osa-alueilla. Niin, mitä tulee kysymykseenne, kuten sanoitte, Bulgaria on siis sisäisodan poliisi ja oikeusyhteistyötä, mutta ei maahanmuutto ja rajakysymyksissä. Loppujen lopuksi kysymys kuuluu Schengen-jäsenyyteen ja Schengen-jäsenyys on Schengen-jäsenvaltion oma asia, mutta tämä kysymys, joka kannattaa esittää, eli palveleeko se tosissaan unionin kollektiivisia intressejä, ettei sisältytä valtioita kuten Bulgaria – raja tietojärjestelmään? Tämä on hyvin legitiimi kysymys. Question number 37. Kysymys 37, EPPn kuudes Boni. Commissioner designate. Komissaari ehdokas. Kun digitaalivallankumous etenee ja muuttaa maailmaa, niin kyberrikollisuus laajassa merkityksessä etenee sekin kun ajatellaan kyberrikollisuuden globaalia arvoa, niin se on yli 400 miljardia USA-dollaria. Kaikilla, rikolli, kaikilla rikollisuudella on ö, digitaalinen muoto, olipa kyse sitten lasten seksuaalisesta hyväksy- hyväksikäytöstä tai rahanpesusta. On erittäin tärkeää, että kaikkien osapuolten Yhteistyötä parannetaan, ja jos me haluamme parantaa eurooppalaista rikosten torjuntaverkostoa, niin meidän täytyy vahvistaa myös kyberrikollisuustietoisuutta Euroopan komissiossa ja jäsenvaltioissa. Ja kaikkia rikoksia täytyy kohdella samalla tavalla äh, tosielämässä ja kyberavaruudessa. Äh, millaisiin prioriteettitoimiin aiotte ryhtyä voidaksenne torjua kyberrikollisuutta tällä tavalla laajasti nähtynä? Thank you very much. Kiitoksia mukavaa, että voin keskittyä tähän järjestäytyneen rikollisuuden aspektiin tämän kysymyksen tiimoilta. Mielestäni ne kaksi elementtiä, jotka haluan nostaa esiin yhdessä komission kollegojen kanssa kyberrikollisuuden suhteen, on kyberrikollisuuden vastainen taistelu ja toinen on se, että rakennetaan vastustuskykyä kybervastustuskykyä. Ja tämäkin liittyy tietysti kyberrikollisuuteen. Ja tuon vastustuskyvyn rakentamisessa haluan priorisoida verkosto- ja tietojärjestelmädirektiiviä. Ja tässä on paljonkin tehtävää. Kun rikollisuutta vastaan taistellaan, eli kun puhutaan tästä offensiivisesta agendan, offensiivisesta puolesta meidän täytyy käyttää Europolia, Europolin kyberrikollisuuskeskusta niin hyvin ja paljon kuin mahdollista. Ja tämä saattaa tarkoittaa sitä, että sitä pitää vahvistaa, sen rahoitusta pitää vahvistaa ja eh, sen täytyy pystyä tekemään yhteistyötä jäsenmaiden viranomaisten kanssa esimerkiksi maksukorttirikoksissa, ja seksuaalis- verkko, seksuaalisessa hyväksikäytössä, joka tapahtuu verkossa. Myös yksityisen sektorin kanssa täytyy tehdä yhteistyötä tällä alueella. Ja kuten aikaisemmin jo mainitsin, yksityisen ja julkisen sektorin väliset kumppanuudet ovat tässä tärkeitä, jotta yksityistä ja yleistä tai julkista saadaan yhdessä tähän kyberrikollisuuden vastaisen taisteluun. Haluaisin tehdä työtä tämän kehittämiseksi ja meidän täytyy myös saada kolmannet maat mukaan. Meidän on myös saatava aikaan edistystä sähköisten todisteiden kehittämisessä ja ehkä on jo aika, että myös päivitämme 2013 strategiaa. Eli tässä on aika isokin agenda. Seuraava on kysymys 38 Katriina Angelicilta. Olkaa hyvä. Grazie. Kiitoks, kiitoksia. Sir Julian King, viime aikoina terrorihyökkäiskut ovat olleet ennak- sellaisia, että emme ole niitä pystyneet ennakoimaan, ja niillä on muitakin syitä kuin radikalisoituminen varmastikin. Miten aiotte toimia, jotta voit sitten torjua, auttaa EUta torjumaan ähm, väkivaltaa ei ainoastaan äh, mahdollisten terroristien äh, radikalisoitumista, vaan miten voidaan äh, myös ähm, tavallaan rehabilitoida henkilöt, jotka ovat joutuneet tähän ikäiseen. Te olette sanonut, että että terrorismin, ähm, väkivaltaisen terrorismin estämiseen tarvitaan äh, hyvien käytänteiden vaihtamista, äh, miten se toteutuu käytännössä. Ja sitten olette myös sanonut, että ähm, ulkomaisia taisteluita, äh, taistelijoita, heidän pääsyään Eurooppaan tulee estää. Miten aiotte toimia rajoilla, jotta tämä nimenomainen ongelma voidaan hoitaa? Um, uh, thank, thank you very much. Kiitoksia kovasti olen samaa mieltä kanssa siitä, että radikalisoitumisen puuttuminen ja se torjuminen, siinä ei ole kyse ainoastaan ennaltaehkäisevistä toimista. Siinä on myös kyse toimista radikalisoitumisen jälkeen, eli pyritään deradikalisoimaan ihmisiä, jotka ovat valinneet tuon tien. Haluaisin työskennellä olemassa olevien ohjelmien ja verkostojen kanssa, jotta katettaisiin nämä molemmat aspektit. Ja deradikalisoitumisprosessissa mielestäni on erityisen tärkeää, että työskentelemme vankiloiden toimijoiden kanssa muun muassa, jossa he kohtaavat tätä ilmiötä, kuten tiedämme traagisesti. On ollut tapauksia Ranskassa, mutta tämä on toinen haaste. Mutta uskon, että on paljon asiantuntijaneuvoja, joita voitaisiin käyttää. Niitä pitäisi käyttää. Kyse on vankialtoimijoista, muun muassa ihmistä, jotka työskentelevät radikalisoitumiskysymysten parissa ympäri EUta. Heidän pitää saada yhteen vaihtamaan parhaita käytäntöjä ja oppimaan näistä asioista. Erityistoimet sitten ulkomaisia taistelijoita vastaan. No, toivon, että tämä kulkee punaisena lankana sen läpi, mitä olen sanonut tämän illan aikana. Eli toimia tarvitaan prosessin molemmissa päissä rajoilla ja rajojen takana, jotta voidaan estää se, että ulkomaiset taistelijat ja muut, jotka yrittävät vahingoittaa elämän tyyliemme, ovat työmme keskiössä. Thank you, colleagues. We're in the final. Kiitoksia kollegat. Loppusuoralla ollaan. Kysymys 39, 7. IPPn kysymys Fossilta. Ähm, Täällä olen, puhun Saksaa. Kiitoksia nyt ensinnäkin tähän astisista selostuksista ja tietysti tässä tulee aina vähän toistoa, mutta siltikin haluaisin vielä ehkä kysyä hiukan lisää koko tästä digitaalialueesta. Siihen liittyy kyberrikollisuus, mutta ehkä myös kysymys siitä, miten tietokantoja voitaisiin paremmin käyttää ja saada niiden yhteistoimivuutta paremmaksi. Mutta jos ajattelemme transatlanttista suhdetta, niin se ei tällä hetkellä ole ehkä parhaimmillaan, jotta voisimme tehdä yhteistyötä yli Atlantin, mutta terrorismin vastaisessa taistelussa ja kyberhyökkäysten vastaisessa taistelussa tarvitsemme transatlanttista yhteistyötä ja siksi olisi mukava kuulla, miten ajattelette, että parantaisimme tätä suhdetta. Sehän on kuitenkin hiukan häirintynyt, koska meillä on erilaiset lähestymistavat, onko tietosuoja, perusoikeus vai kuluttajan oikeus, kuten se eh, siellä päin maailmaa on. Eli miten te haluaisitte eh, kyberhyökkäysten ja järjestäytyneen rikollisuuden vastaista taistelua silmällä pitäen parantaa yhteistyötä USAn kanssa? Uh, well, I think we need to um, Minun mielestäni meidän täytyy ensin panna oma talo äh, kuntoon. Olen samaa mieltä siitä, että on olemassa strategisia kumppanuuksia, jotka ovat erityisen tärkeitä äh, kyberrikollisuuden ja terrorismin vastaisessa taistelussa. Ja kuten olen yrittänyt selostaa, meidän täytyy pitää huolta näistä suhteista, mutta tällä alueella, kuten kysymyksessänne korostatte ja pari muutakin kysyjää on korostanut, meillä on täällä kotona ensin aika paljon töitä, jotta saamme omista järjestelmistämme, olemassa olevista järjestelmistämme kaiken irti. Niiden monimutkaisuus, fragmentaatio ja niiden aukot täytyy saada korjattua. Yksi esimerkki joka minulle on esitetty, on se, että Europolin tietokanta, terrorismitietokanta ja SIS-tietokanta, joka liittyy terrorismihälytyksiin, eivät puhu samaa kieltä, vaan niitä on verrattava tapauskohtaisesti toisiinsa. Ja tässä, tästä voisi olla käytännöllisiä ö, hyötyjä, jos nämä kaksi ö, tietokantaa voisivat yhteis, toimia yhdessä paremmin, kun niiden tiedot kuitenkin liittyvät samaan taisteluun. Eli tässä korkean tason asiantuntijaryhmä voisi pohtia tätä, mutta haluan kristallinkirkkaasti sanoa, että tämän keskustelun puitteet ovat ne, mitkä ovat. Ja meidän täytyy sitten tietysti asiantuntijaryhmän ehdotuksiin reagoida. Kysymys 40 Sorajalta. Thank you, Mr. Chair. Sir Julian King. Soraya Posta. Niin. Teidän tehtäväkirjassanne ei mainita yhteistyötä kansalaisyhteiskunnan järjestöjen kanssa, kun puhutaan niistä kolmesta prioriteettialueesta, jotka liittyvät terrorismin torjumiseen, radikalisoitumiseen torjumiseen, järjestäytyneen rikollisuuden torjumiseen ja kyberrikollisuuden torjumiseen. Kuitenkin juuri kansalaisyhteiskunnan edustajat työssään, kun edistävät suvaitsevaisuutta, sosiaalista osallistamista, Juuri heillä on erittäin tärkeä rooli radikalisoitumisen estämisessä ja näin muodon myös terrorismin. Aiotteko kertoa, onko teillä aikomuksia tehdä yhteistyötä kansalaisyhteiskunnan kanssa ja jos on, niin minkälaisen muodon tällainen yhteistyö voisi saada? Ja miten valmis teidän ryhmänne on seuraamaan kaikkia väkivaltaisen ekstremismin muotoja, mukaan luettuna väkivaltainen äärioikeisto? miten aiotte torjua näitä? Kiitos, kommentoin erityisesti muutamaa osaa. Lopuksi loppukommenttinne oikein. Kommentoitte, että on eri radikalisoitumista eikä pitäisi katsoa vain yhdenlaista radikalisoitumista. Tämä on asia, tässä on asilta toiseen asiaan, nimittäin, että toivottavasti sanoin tämän jo, että Jos saan tämän tehtävän, niin haluan käyttää hyväkseni omaa kokemustani ja tärkeä osa kokemustani turvallisuusalalla tapahtui kentällä Pohjois-Irlannissa. Ja me kyllä käsittelimme siellä radikalisoitumisongelmaa. Totta kai kyse oli hyvin toisenlaista radikalisoitumista, mutta siellä oli radikalisoitumista tietyissä osioissa yhteisöä. Ihmisiä yritettiin ohjata kohti väkivaltaista terrorismitoimintaa. Ja tästä on ollut hyvin selvää, eli kyse ei ollut valtiosta, joihin tämä, joka olisi voinut toimia, vaan kansalaisyhteiskunnan toimijat olisivat voineet toimia. Jo. Ei minua rajoita se, että tässä nyt sanotaan kansalaisyhteiskunta kirjaimellisesti, vaan tässä sanotaan, että vahvistetaan turvallisuusvastauksia radikalisoitumiseen. Ja totta kai tämä otetaan kattavassa mielessä ja tarkoitetaan, että tehdään yhteistyötä kansalaisyhteiskunnan kanssa. Pohjois-Irlannin tapauksessa huomasimme, että entiset vangit olivat hyvin uskottava ääni ja teimme yhteistyötä entisten vankien järjestöjen kanssa. Saimme tuotua ihmisiä yhteen ympäri Pohjois-Irlantia, jotka ovat entisiä vankeja toisaalta ja jotka oppivat sitten toisiltaan eri ohjelmista, joissa tekivät töitä, miten tehokkaita ne ovat, näin omin silmin käytännön tulokset. Miten sitä arvioidaan, no en tiedä, mutta jos saadaan yksikin nuori henkilö estettyä menemästä terrorismin tielle tai rikollisuuden tielle, niin sitten se on minusta jo tarpeeksi hyvä tulos, josta me saadaan toimimaan paikallisten vaihtojen tasolla pois Iranissa, niin sitten uskon, että voimme tehdä sen yhtä tehokkaasti myös Euroopassa kaiken kaikkiaan. Thank you very much. Um... Kiitoksia kovasti. Kysymys 41 on EPPn kysymys. Lena, olkaa hyvä. Thank you very much, dear Sir King. Kiitoksia teidän nimityksenne tulee EUn ja Britannian suhteiden historiallisella hetkellä. Ja sanoittekin jo, että te voi kommentoida Brexit-neuvotteluja, ymmärrän toki sen, mutta on tietysti monia päätöksiä, joita teidän pitää tehdä Brexit-neuvotteluista riippumatta. Europol on yksi niistä, olette sanonut täällä kaksikin kertaa, että meidän täytyy käyttää Europolia täysillä ja käyttää sen mandaattia kaikin tavoin. Ja samalla me näemme, että hallitus, joka on nimittänyt teidät, haluaisi pikemminkin taipua opt-outin puolelle Euroopan suhteen. Miten te näette, kuinka tarpeellista e, Britannian sitoutuminen ja osallistuminen Euroopan toimintaan on ja millä tavoin Britannian mahdollinen opt-out Europolista voisi haitata teidän työtänne turvallisuusunionin hyväksi? Minä en ole täällä Britannian hallituksen äänitorvena enkä voi lähteä puhumaan päätöksistä, joita Britannian hallitus ehkä tekee tai jättää tekemättä, mutta haluan sanoa selvästi sen, että minun mielestäni Europol on erinomainen järjestö, se tekee fantastista työtä ja jos minusta nyt tulee komission jäsen, tulen tekemään kaikkeni sen aseman vahvistamiseksi ja jäsenmaiden rohkaisemiseksi tietysti sopimusten puitteissa, jotta ne sitoutuisivat sen toimintaan. Ja tämä koskee kaikkia jäsenmaita. Ja Britannian erityistapauksessa on toki haasteita. Heidän täytyy päättää, ovatko he mukana Europolissa vaiko eivät, mutta jos päätös on ei, tulee ongelma, koska silloin on olemassa kuilu sen välillä, miten Britannia toimii. Eli yksi seikka, jonka haluan tuoda esille Britanniassa, on se, että tämän kuilun estäminen olisi kaikkien intressi. Not be neutral for just a few seconds. Niin, ähm, Hyvä kysymys, toivottavasti hyvä vasta- ja hyvä vastauskin, jos nyt eh, lakkaan hetkeksi olemasta neutraali. Niin no, väsyneitähän tässä kaikki ollaan. Mutta kysymys 42 eh, Lopesilta. Good evening. Kiitos puheenjohtaja, hyvää iltaa. Komissaari ehdokas King. Kysymys, jonka haluan ottaa esille, liittyy vastuuvelvollisuus puoleen, sillä Kysehän on vastuuvelvollisesta roolista, jota Melibe-valiokunnan jäsenet tarkastelevat nyt suhteessa komission toimintaan. Tämä liittyy ensinnäkin teidän toimiksiantokirjeeseenne, jossa käsitellään ne turvallisuusunionia. Teidän tulisi tukia komissaari Avramopulista toisaalta ja toisaalta yhteistyötä läheisesti komissaari Jourovan kanssa – asioissa, kuten radikalisoituminen ja tietojen vaihto. Eli ensimmäinen kysymys liittyy tasapainoon, joka pitää löytää vastuualueiden välillä, eri komission ja sitten välillä. Miten riippumaton voitte olla tehtävässänne ja missä määrin uskot, että tuo vastuualue menee päällekkäin tai jää komissaari Avramopuloksen varjoon erityisesti, hänen varjonsa. Toinen kysymys. Eh? Aika rientää, aika rientää. Puolitoista minuuttia meni jo. About... Ihan lyhyesti vastuullisuuden periaatteesta tämän valiokunnan edessä, kuten toimeksiantokirjassa sanotaan, että komissaari Avramopoulos ei suorita tehtäviä yksin turvallisuuskysymyksiä siis. Thank you, and I, I... Kiitoksia. Olen tyytyväinen näihin kysymyksiin, koska tällä tavalla saan jälleen kerran toivottavasti mahdollisuuden selittää, kuten olen jo kirjallisesti tehnytkin, sitä, kuinka toivon tämän toimivan. Tämä keskustelua minua ei ollenkaan häiritse, äh, koska joka on, on, on tärkeää muistaa, että tämä on tärkeä rooli, tämä ei ole mikään osa-aikatyö. Mutta kun nyt haluan olla johdonmukainen oman poliittisen kulttuurini kanssa, niin haluan tehdä mahdollisimman läheistä yhteistyötä muiden komissaarien kanssa. Erityisesti Verno Polosin, Polosin kanssa, mutta muidenkin ihan kautta linjan, kun puhutaan niistä asioista, joista tänä iltana ollaan puhuttu, koska vain yhdessä voimme viedä tätä asiaa eteenpäin. Kun puhutaan vastuu- ja tilivelvollisuudesta teille, teitä kohtaan, niin minä olen iloinen voidessani tehdä tiliä teille, aina kun vain haluatte keskustella kanssani ja aion pitää itseäni tilivelvollisena teille, erityisesti kun puhutaan minkä tahansa asiaa kokonaisuuden turvallisuusulottuvuuksista. Teidän tehtävänne on päättää, mutta minusta näyttää siltä, että loppujen lopuksi äh, saamme äh, vain nettolisäystä äh, komission tili- ja vastuuvelvollisuudesta puhuttaessa. Thank you. Sorry, to cut you short. Kiitoksia. Ja viimeiset kolme kysymystä. Ensinnäkin 43, EPPn yhdeksäs kysymys. Marjat Gabriel, olkaa hyvä. Благодаря, господин председател. Уважаеми сър Кинг, искам да... Herra King, haluaisin kiinnittää huomionne aivan erityiskysymyksen, joka koskee ulkorajojen turvallisuutta Bulgaariassa ja turvallisuutta Euroopan kannalta. Kysymykseni liittyy seuraavaan. Bulgaaria on antanut tietoja sissiin jo vuosia, mutta sillä ei ole täydellistä pääsyä tähän tietokantaan. Ja tämä on ristiriita, joka voi aiheuttaa riskin unionin seku, ähm, turvallisuudelle. Mitä te tulette, haluatte tehdä, jotta tämä maa, joka tekniset kriteerit Schengen-jäsenyyteen täyttää, voisi antaa oman panoksensa ja päästä täyteen tietojen vaihtoon? Ja toinen kysymys, oletteko huolissanne siitä, että EUn jäsenmaat sallivat eurooppalaisia passeja kolmansien maiden ihmisille? Ja kolmanneksi, mitkä työvälineet te aiotte luoda läheisemmälle yhteistyölle, terrorismin vastaiselle yhteistyölle Välimerellä, sillä turvallinen Välimeri on turvallinen Eurooppa. Thank, thank you very much. Uh... Kiitoksia kovasti. Mitä tulee Bulgarian ja Romanian tilanteeseen, kuten keskusteltiin aikaisemmin, olen sitä mieltä, että no, totta kai otan huomioon sen, että Bulgaria näkee nämä hylkäämiset hälytyksinä, mutta se ei voi toimia, kun se niitä näkee. Se on ihan rehellinen kysymys, että onko se EUn kollektiivisissa intresseissä. Juridisesti tilanne on selvä. Rajoitukset poistetaan, kun Schengen jäsenvaltiot niin päättävät, mutta poliittisesti Ymmärrän kysymyksen ja totta kai on legitiimiä kysyä, että josko tämän hetken olosuhteissa tai nykyuhat, eh, tämä on kaikkien intresseissä. Sitten oli kysymys liittyen passeihin. Passit ja kansalaisuudet, niitäkin käsiteltiin jo. Se on jäsenvaltioiden toimialaan kuuluva osa-alue, mutta kun myöntää kansalaisuuden, niin itse asiassa myöntää EUn kansalaisuuden samalla. Sen takia on oikein, että jäsenvaltiot joutuvat pohtimaan EUn yleisiä intressejä, kun tekevät tuon päätöksen mukaan lukien turvallisuuskysymykset. Ja on oikein, että me pyydämme jäsenvaltioita olemaan tarkkaavaisia. Thank you, Commissioner Designate. The final... Kiitoksia. Ja viimeinen kysymys S- e ja D-ryhmältä tulee Anna Komisilta. Herra Julian King, on olemassa todisteita siitä, että järjestäytyneellä rikollisuudella rahoitetaan terroristijärjestöjen toimintaa esimerkiksi rahanpesun keinoin, mutta näettekö te tämänhetkisessä turvallisuusarkkitehtuurissa sellaisia aukkoja, jotka mahdollistavat terrorismin rahoituksen esimerkiksi rahanpesulla, eh, jossa voisi olla mukana eurooppalaisia pankkeja, asianajajia, eh, kiinteistöyrityksiä, eh, jotka käyttävät EU-ssa olevia veroparatiiseja, joten oletteko tekin huolissanne jäsenvaltioiden tarjoamien kultaisten viisumien kannalla? Kiitoksia kovasti. Tässähän palataan erittäin tärkeälle alueelle, joka on tärkeä myös toimiemme osalta. Eli se on terroristien rahoitus, rahoituksen saannin estäminen Tämä liittyy vastavuoroiseen tunnistamiseen, kun jäädytetään tai takavarikoidaan rikoshyötyä käteistä erilaista rahoitus, rahoitusten lähteitä. Kyse voi olla mistä tahansa. Muun muassa uhanalaisten eläinten salakuljettamisesta. Ja tietysti meidän täytyy myös kehittää terroristien jäljitysvälineitä. Niihin täytyy perehtyä. Eli voimmeko tehdä jotain EUn sisällä, kun otetaan huomioon, kuinka tehokasta EUn ja USAn yhteistyö on ollut. Eli kokonaisen tällaisen skaalan erilaisia toimia haluan viedä eteenpäin. Ja tähän liittyy myös vahvempi kansainvälinen yhteistyö, joka liittyy korruption torjumiseen, verojen välttelyyn, estämiseen ja tiettyjen toimien väärinkäyttämiseen, erityisesti kun puhutaan terrorismin rahoittamisesta. Eli haluan ottaa vaarin niistä opeista, joita G7 ja G20 kokouksista, huippukokouksista on opittu. Entinen pääministeri ja parlamentin entinen jäsen Cameron oli isännöimässä näitä huippukokouksia, jotta voitaisiin parata yhteistyötä näillä tärkeillä alueilla. Ja jos minä jotain voin tehdä yhdessä teidän kanssanne, jotta voimme tehdä tästä prioriteettialueen niin, että saamme edistystä aikaan tulevina vuosina, niin mielelläni niin te- teen. Um, Tämä oli siis viimeinen kysymys, viimeinen EPPn kysymys. Öö, tai viimeinen, aivan vihoviimeinen on, on tämä. Kiitos puheenjohtaja. Viimeiset vuodet Eurooppaan on tulvinut maahanmuuttajia. Osa heistä valitettavasti ylittää Euroopan ulkorajat laittomasti. Tietyille näille ihmisille on mahdotonta yksinkertaista taustatarkistusta ja varmistaa, että kuuluvatko he terroristijärjestöön. Mihin toiminnan jotta ryhtyä komission jäsenen, joka vastaa Euroopan turvallisuudesta, jotta vältettäisiin riski, joka liittyy radikalisoitumiseen ja terroristihyökkäyksiin maahanmuuttajien toimista, jotka saapuvat Eurooppaan, erityisesti ne, joilla ei ole pääsyä kansainvälisen suojelun Kiitos. Uh, th- thank you. Um... Kiitos. on paljon mahdollisia syitä radikalisoitumiselle. Eristäytyminen, epäoikeudenmukaisuuden tunne voivat olla osa syitä. Vastaus on ennaltaehkäisy osittain, kuten sanoimme. Muun muassa vihapuheen torjunta, radikalismin torjunta, kouluissa, deradikalisoiminen vankiloissa ja laajempikin ennaltaehkäisy pitää varmistaa, että toimimme tehokkaasti, kun tuemme kotouttamispolitiikkoja. Kotouttaminen integraatio eroaa radikalisoimisen torjumisesta, mutta jos voimme avustaa kotouttamispolitiikassa, niin pitäisi tehdä myös. Meillä on eu toimintasuunnitelma, joka käsittelee kotouttamista, jota haluaisin työstää eri komissaarien kanssa, sillä tässäkin kohtaa, jos halutaan edistyä, tarvitaan koko joukkueen yhteistä ponnistelua. Kiitoksia kovasti. Suuret kiitokset erityisesti kaikille niille, jotka ovat istuneet täällä alusta loppuun. Tämä on ollut varsinainen maraton istunto. Olen kiitollinen teille kurinalaisuudestanne ja kärsivällisyydestänne. Ja nyt kuulemme sitten Julian Kingin komissariehdokkaan loppupuheenvuoron. Se kestää viitisen minuuttia. Jaksakaa vielä sen jälkeen viipyä tällä tovi. Älkää rientäkö pois. Minäkin haluaisin rientää tältä pois. Älkää tehkö niin, koska haluan vielä sitten parilla lauseella kertoa teille, miten me demokraattisesti päätämme komissariehdokkaan tilanteesta sen jälkeen, kun olemme kuulleet hänen loppuvuorosanansa, Eli nyt pyytäisin Sir Julian Kingia esittämään loppusanansa maksimissaan viisi minuuttia, jos teille sopii ystävällisesti. Thank you. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitos kaikille valiokunnan jäsenille näistä kysymyksistä ja siitä, että olette kuunnelleet, mitä olen sanonut ja jaksaneet olla täällä. Toivon, että pystyisin pitämään puheajan edistämän kerran. On aivan ilmeistä näiden keskustelujen pohjalta, että meillä on paljon työtä edessä. Ja jos tämän prosessin tuloksena minusta tulee komission jäsen, niin ryhdyn tuohon työhön niin nopeasti kuin mahdollista. Olen siis täysin vastuussa ja tilivelvollinen teille ja haluan ö, läheisimmän mahdollisen suhteen teidän kanssanne. Kansalaiset ovat ymmärrettävästi huolissaan järjestäytyneen rikollisuuden ja terrorismin noususta ja he vaativat, että me teemme yhdessä voitavamme vastataksemme näihin haasteisiin ja meidän vastauksemme on oltava kollektiivinen, koordinoitu ja kattava. Meidän on tehtävä työtä yhdessä, puhallettava yhteiseen hiileen meidän terrorismin vastainen taistelu tarkoittaa sitä, että puolustusta vahvistetaan ja tuetaan ja kaikki tämä on, kaiken tämän on tapahduttava meidän perusarvojamme ja perusoikeuksiamme kunnioittain. Jos teille sopii ja jos minä tähän virkaan tulen, tulen työskentelemään täysin sydämin, tehdäkseni Euroopasta turvallisemman. Meidän tavoitteemme pitäisi olla kaikkien Euroopassa elävien ja matkustavien ihmisten vapauden ja turvallisuuden takaaminen sellaisella tavalla, että se rakentuu meidän perusoikeuksiemme ja perusarvojemme pohjalle. Tämä on paras tie radikalisoitumisen estämiseksi ja järjestäytyneen rikollisuuden ehkäisemiseksi. Kiitoksia oikein paljon. So in answering my plea, colleagues, you're not running, thank Älkää siis lähtekö mihinkään, vastatkaa vetoomukseeni. Niin, komissaari ehdokas, te käytitte ainoastaan osan teille osoitetusta ää, ajasta, mutta kuitenkin osoititte, teitte kaikenne, jotta voimme tehdä hyvän päätöksen. Ja koordinaattorin kokous järjestetään huomenna 13. syyskuuta kello 9. Koordinaattorit tekevät sitten päätöksen tämän valiokunnan puolesta sääntöjä noudattaen päättävät siitä, täyttääkö komissariehdokas vaatimukset niin, että parlamentti voi vahvistaa tämän uuden viran. Ja päätös siis tehdään kello yhdeksän ja kerromme tuloksista poliittisen ryhmän poliittisen ryhmien kokouksessa. Jos teillä ei ole nyt mitään sanottavaa, niin koordinaattorinne kertovat sitten teille tuloksista in kamerakokouksen jälkeen. Niin haluan vielä kertaalleen kiittää teitä kaikkia äh, siitä, että olitte täällä tämän kokouksen ajan. Liben jäsenet, Afetin jäsenet ja muutkin kollegat, jotka tulitte, ette välttämättä käyttäneet puheenvuoroa. Haluan kiittää myös live äh, työtelijäitä jäseniä, jotka kurinalaisesti Ähm, esittivät kysymyksiään ja komissaari ehdokasta haluan kiittää niin ikään tästä erittäin mittavasta istunnosta. Äh, Et varmasti joudu enää uranne aikana äh, toistamiseen tällaiseen tilanteeseen. Me pidämme kuitenkin tätä turvallisuussalkkua erittäin tärkeänä, kuten äh, kuulitte tämän kuulemistilaisuuden aikana. Ja tämä on erittäin vakavasti otettava salkku ja tämän kyselysessionkin aikana varmasti huomasitte, että me Libe-valiokunnassa otamme tämän erittäin vakavasti ja pidämme teidän vastuuvelvollisuuttanne tälle valiokunnalle tärkeänä. Kiitoksia kovasti vielä kerran.